Ja, guten Morgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf. Hyvät äh, kollegat, avaan tämän päiväisen äh, kokous päivän Nyt on 17, ei kun 18 helmikuuta. Meillä on tänään koko joukko äänestyksiä, joilla me käynnistämme tämän kokouksen. Me olemme tänään siis tällaisessa kokoushuoneessa ja sen vuoksi pyytäisinkin, että tarkistetaan tämä koneäänestys, koska meillä ei täällä nyt ole mitään särmejä niin emme näe yleisesti ottaen tätä, mutta koeäänestys alkaa. No, it's not working.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 No niin, hyvä. Aloitamme marinescun mietinnöstä. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän kompromissi. Kompromissi kaksi puolesta Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus. Voitte sen itse lukea. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei, joten me äänestämme tarkistus 11 näin muutettuna puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 2, tarkistukseen 15. Vastustaako kukaan? Ei. Eli 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusitoista puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli 17 raukeaa, 18 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 20 puolesta vastaan vastaan, tyhjää, hylätty. 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. No itse asiassa se rauke, raukesi. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 ei, anteeksi, kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 33 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 35, koneellinen tarkistusäänestys alkaa. 35. EPPstä yksi ääni lisää. Voitteko ystävällisesti selvittää? Äänestys päättyy. Hylätty. ja suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? 36. Näin muutettuna puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 42 ja 43 ovat identtiset puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty.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 56 hylättiin, ei raukea. Me äänestämme 57. Koneellinen äänestys, äänestys alkaa. 57. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 61 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 62 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 63 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 64 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 68 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 68. 69 ja 70 identtiset puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 71 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Suullinen tarkistus 4 Vastustaako joku? Ei. Äänestämme tarkistus 72 näin muutettuna. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 73 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 74 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 75 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 76 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 78 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 82 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 12 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää. Uudestaan 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 hylättiin, joten 86 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 86 koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 87 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 89 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 90 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten talousvaliokunnan lausunto. Ekon kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ekon kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ekon neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Selvä. Äänestääkö joku, äh, vastustaako joku, että äänestämme tämän yhteisenä pakettina? Okei, okay. hyvä, teemme sen unblock. Ekon viisi ja loppuun asti. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten koneellinen loppuäänestys koko mietinnöstä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Onnittelut edustaja Mari Neskulle. Kiitokset. Jatkamme äänestyksiä. Balchitiksen mietintö.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 hyväksytty 12 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 13 puolesta, vasta puolesta vastaan tyhjää, hylätty 14 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Me voisimme äänestää unblock 15-17, unblock puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 1 kukaan ei vastusta. 20 muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten on koko joukko tarkistuksia, joista ei äänestetä. Emplin 1 ja 2 unblock puolesta. Empli 1 ja 2 unblock puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten avaamme koneellisen äänestyksen Balchitsisen mietinnöstä. Äänestys alkaa. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Onnittelen esittelijä Balchichisia hänen mietinnöstään. Minulle kerrottiin juuri, että että tämä oli ensimmäinen oma-aloite mietintö, joka on hyväksytty tilintarkastustuomioistuimen uusien sääntöjen mukaisesti. Onnittelut kollegalle. Jatkamme sitten Inger Greslen mietinnöllä. Tarkistus 1 ja 2 identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 5 ja 6 puolesta vastaan tarkistetaan. Koneellinen tarkistus. Tarkistukset 5 ja 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 4 raukeaa. 7 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Suullinen tarkistus tarkistukseen 11. Vastustaako joku tätä? Ei. Äänestämme tarkistuksesta 11 muutettuna puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 19 on katettu. Suullinen tarkistus esittelijältä. Vastustaako kukaan? Ai, te vastustatte, eli sitä ei voida äänestää. Joten 21 puolesta vastaan tyhjää Uudelleen 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 kohta kohdalta. Ensimmäinen virke puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen virke puolesta vastaan Tarkistetaan vielä. Toinen virke, koneellinen tarkistusäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Anteeksi, joo. Selvä tulos. Hyväksytty. Sitten 23 hyväksyttiin vain yksi osa, eli miten nyt sitten tehdään tarkistuksen 22 suhteen. Äänestetään tarkistuksesta 22 ja tarkistetaan jälkeenpäin. 22 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 24 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 27 kohta kohdalta äänestys, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus Ah, selvä, kiitos. Palaamme takaisin tarkistuksen 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. hyväksytty. Aha, okei, minä vain katson, että seuraatteko te mukana. Eli siis hylätty. 30 uudelleen. Puolesta. Vastaan. Selkeästi hy- hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 ja suullinen tarkistus. Ai, te olette vetäneet sen takaisin. Eli ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 33 ilman suullista tarkistusta. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hylätty. 13.13. 13, hylätty. 34. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 35. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 37. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 41 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 40 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 sitä ei äänestetä. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 ei äänestetä. 46 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta. A, 47, siitä ei äänestetä. 48 ja 49 identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjää Tarkistetaan koneellisesti 48 ja 49 äänestys alkaa. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 52 ja 53 identtiset puolesta. Vastaan tyhjää. Ei ole selvä. Eli 52-53 koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänest... Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No niin, se ei ollut selvä. 13.13 se on hylätty. Alkuperäinen kohta ja suullinen tarkistus tarkistus. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei, joten voimme äänestää tästä. Eli suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viisikymmentä neljä. Puolesta. Ei raukea. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 11a uusi suullisesti muutettu esittelijä. Vastustaako kukaan tätä suullista tarkistusta? Ei, joten äänestämme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55 on vedetty takaisin. Kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 on näin katettu, joten nyt äänestämme koneellisesti loppu äänestyksen. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Onnittelut esittelijälle Ingeborg Gresleille tästä hyvin tärkeästä mietinnöstä Euroopan syyttäjävirastosta. to allow Mr. Ivan to arrive. Okay. Dear colleagues, liebe Kollegen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Pyytäisin huomiotanne. No niin, hyvät kollegat, esityslistaan on tullut pieni muutos liikenneteknisistä syistä seuraavan esityslistan kohdan. 2019. Esittelijä ei ole vielä paikalla. Katalin on vielä autossa matkalla lentokentältä parlamenttiin ja sen vuoksi ehdotammekin, että siirrymme seuraavaan kohtaan eli erillisvirastoihin, jossa esittelijä on Paul Rybisch mutta tilintarkastustuomioistuimen vastuullinen hei, jäsen ei ole vielä paikalla, mutta jos teille sopii, niin kuitenkin lähdemme tähän, eli estyslistan kohtaan 21, ei vaan anteeksi, esityslistan kohtaan 52 kohdan, joka pitäisi käsitellä vasta tässä iltapäivällä. Annan tässä Paul Rybikille puheenvuoron. Recht herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. No niin, hyvät naiset ja herrat. Me olemme kaikki tietoisia siitä, että Eurooppa ei ole mitenkään helpossa tilanteessa tällä hetkellä. Meillä on työttömyyttä monilla eri sektoreilla ja työttömyysluvut ovat ihan huipussa ja sen vuoksi on välttämätöntä, että myös Euroopan unioni asettaa tai ryhtyy tekemään toimenpiteitä, joiden avulla meidän yrityksemme ja teollisuutemme saavat äh, mahdollisuuden äh, tulla kansainvälisestikin kilpailukykyisemmiksi ja ennen kaikkea uusin tuottein ja uusin tuotteiden ja palveluiden avulla. Ja että sitä kautta on mahdollisuus sitten lähteä toimimaan globaalissa maailmankaupassa. Horizon 2020 on seitsemännen tutkimusohjelman jatko-ohjelma ja siinä on asetettukin uusia mahdollisuuksia ja ehdotuksia ja olen todella tyytyväinen siitä, että huolimatta, että kokonaisbudjettia unionille on leikattu seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi noin neljällä prosentilla, niin kuitenkin olemme onnistuneet siinä, että Horisont 2020 kykenee toimimaan. Mutta ei kuitenkaan se ei saanut sitä 100 miljardia euroa, jota parlamentti vaati, vaan hallitusten päämiehet leikkasivat tämän noin 80 miljardiin. Mutta uskon, että nämä yhteisöyritykset ja erityisesti Artemis ja kommunikointi- ja IT-järjestelmät ovat tässä tutkimuksen alalla. Sen lisäksi meillä on hyvin paljon yrityksiä lentoalalla ja ympäristöalalla. Meillä on myös nanoelektroniset aloitteet, injac aloitteet jotka ovat toimineet erittäin hyvin telekom-alueella, valmistavat esimerkiksi erilaisia komponentteja ja tämä on erittäin tärkeää koko tälle ketjulle, joka ikävä kyllä on ollut jossain määrin hukassa, mutta tässä olemme päässeet eteenpäin. Sen lisäksi meillä on myös luonnollisesti FCH eli polttokenno ja vetyteknologia, liikenne ja kuljetussektorilla, jolla tulee olemaan jatkossa merkittävämpi rooli, koska me yritämme tässä siirtyä perinteisistä fossiilisista polttoaineista uusiin teknologioihin ja sitten polttokenno ja vetyteknologia ovat tärkeitä. Ja sen vuoksi tutkimus on erittäin tärkeää myös äh, lämmön ja energian yhteistuotannossa. Yksi asia, joka on myös mennyt vauhdilla eteenpäin ja joka tulee olemaan myös merkittävä lähitulevaisuudessa, äh, on IMI-aloite eli innovatiiviset lääkkeet uskoisin, että nimenomaan ennaltaehkäisevässä tutkimuksessa on paljon tehtävää ja että tässä tutkimusyhteistyö tulee olemaan hyvin merkittävä kilpailukykymme kannalta tulevaisuudessa. Joten siltä osin nämä aloitteet ovat saaneet arvostusta kansainvälisesti nyt jo, ja me yritämme tässä asettaa paino pisteet uudella tavalla. Sen lisäksi on kysymys myös ITER-fuusioenergiaprojektista. Parlamentti hän on tässä ollut hyvin aktiivisena mukana. Tässä on kysymys erittäin suuresta teknologiasta, joka voi olla hyvin tärkeä nimenomaan PK-yrityksille ja kansainvälisestä erittäin tärkeää. Me tiedämme, että kansainvälinen konsort, kansainväliset konsorttiot ovat äh, kokeneet ongelmia rahoituksen suhteen, mutta uskon, että kansainväliset sopimukset äh, ovat äh, tärkeitä ja niitä olisi kehiteltävä. Ja minun mielestäni sen lisäksi on tärkeää myös Cesar, nimittäin lentoturvallisuusprojekti. Ja tässä on tehty suuria tehokkuusedistysaskelia ja nimenomaan tulevaisuutta ajatellen liittyen lyhennettyihin, tehostettuihin lentoreitteihin, parempiin polttoaineisiin. Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat puhuttaneet parlamenttia samoin kuin tutkijoita, jotka ovat mielestäni hyvin hyvällä tavalla analysoineet tilannetta ja sen vuoksi on välttämätöntä, että tässäkin päästään vielä eteenpäin. Joulukuussa 2013 pyrin saamaan henkilökohtaisesti, tai siis sain henkilökohtaisesti kuvan näistä yhteisyrityksistä ja me olemme hyvin intensiivisesti keskustelleet niistä kaikista mahdollisuuksista, mitä näillä yhteisyrityksillä on. Neljällä yhteisyrityksellä on jo tilintarkastustuomioistuimen taholta Äh, hyvä lausunto, joten tässä ei oikeastaan parlamentin taas taholta ole mitään syytä kieltää vastuuvapauden myöntämistä. Artemiksen kohdalla on ollut äh, ihan järjestelmillisiä ongelmia lähinnä liittyen rahoitukseen jäsenvaltioita, jotka eivät kyenneet äh, osallistumaan yhteisrahoitukseen ja osittain unionin tai yritysten taholta oli ongelmia. Sen lisäksi innovatiiviset lääkkeet. Meillä oli epävirallinen tapaaminen, jossa me keskustelimme hyvin tiiviisti ja olimme sitä mieltä, että tässä täytyy vakavasti suhtautua näihin, tähän kritiikkiin, mitä on esitetty ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa olen käynyt vastaavan keskustelun ja haluaisinkin nyt vedota tässä siihen, tai tuoda esiin sen, että tilintarkastustuomioistuin on tässä tehnyt todella paljon työtä ja pyrkinyt ei ainoastaan saamaan näitä erillisvirastoja kiinni virheistä, vaan auttamaan ja tukemaan niitä niin, että jatkossa näitä tällaisia vastaavanlaisia virheitä ei enää tapahtuisi ja että eri virheryhmät vähenisivät. Minusta on erittäin tärkeää, että esimerkiksi koulutus, lisä- ja jatkokoulutus, tilintarkastustuomioistuimen henkilökunnan toimesta on erittäin tärkeää näille erillisviraston henkilökunnalle. Ja sen kautta IMI on onnistunut pääsemään eteenpäin. Euroopan, tämä on Euroopan unionin jatkolle erittäin positiivinen asia. Toivon mukaan ensinnäkin tulevaisuudessa virheiden määrä tulee laskemaan ja sen lisäksi ne tulevat toimimaan paljon tehokkaammin ja avoimemmin. Ja sen vuoksi esittelijänä ehdotan, että myönnetään vastuuvapaus kaikille yhteisyrityksille ja haluan kiittää vastuuhenkilöitä erinomaisesta yhteistyöstä. Ja vielen Dank. Äh, Kiitos äh, esittelijälle. Onko puheenvuoropyyntöjä? Edustaja Gressle. No, haluaisin vain kiittää esittelijää. Ja se, että virastot ja, erillis, äh, ja nämä yhteisyritykset eriytettiin toisistaan. Se oli minustani niin erittäin tärkeää sen vuoksi, että nyt on voitu erikseen keskittyä näihin yhteisyrityksiin ja mehän näemme, että se on välttämätöntä. Me olisimme voineet tulla ihan toisenlaiseenkin päätökseen, varsinkin niiden kohdalla, joilla on ollut todellisia ongelmia. Mutta ymmärrämme, miksi päätökset on tehty näin. Mutta on erittäin tärkeää, että tässä on saatu aikaan parannuksia. Olen todella iloinen siitä. Niin. Sitten Staffa Kaakis, olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijää tästä laaditusta mietinnöstä. Haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä tästä kannasta, joka koskee yhteisyrityksiä. Mutta parantamisen varaa kuitenkin on vielä mielestäni, olisi otettava vielä lisää askelia ja pitäisi olla tarkempia ja kurinalaisempia rahoituksen suhteen. Tarvitaan myös ponnisteluja. Jäsenvaltioiden hallitusten tasolla on varmistettava, että veronmaksajien rahat käytetään avoimesti ja kunnolla, eli voin yhtyä esittelijän ehdotukseen, joka koskee tätä uutta ehdotusta yhteisyritysten osalta haluaisin kiittää siitä, että hän puhui näistä riskeistä ja vaaroista jotain. Kiitos. Kiitos. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Joten nyt annan vielä puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Ja, recht herzlichen Dank. Äh. Kiitos. Yhteisyritykset ovat mielestäni erittäin hyvä malli, jolla me tulevaisuudessa pystymme viemään eteenpäin näitä julkisia äh, kumppanuuksia on jäsenvaltioita, jotka ovat huonossa taloudellisessa tilanteessa. Ja kuitenkin ne tietävät, että tutkimus on erittäin tärkeää ja sitä on tuettavaa. Ja toivon, että nämä ongelmat ovat ohimeneviä ja voin vain painottaa, että olisi ehkä järkevää myös jatkossakin implementoida useampia yhteisyrityksiä sen vuoksi, että kansainvälinen tieteellinen kilpailu on hyvä perusta sille, että voimme luoda uusia ja mielenkiintoisia työpaikkoja, mikä on varsinkin meidän nuorimme kannalta oikea ja hyvä investointi. Kiitos. Ja, weitere Wortmeldungen. No niin, muita puheenvuoropyyntöjä tässä ei olekaan, joten voimme päättää tämän esityslistan ko- nämä esityslistan kohdat. Nyt sitten kysymys siitä, voimmeko jatkaa, jos voimme, niin millä mietinnöllä. Esittelijä Ivan on jo tullut paikalle. Me olemme käsitelleet tässä yhden asian ennen teidän kohtaanne. Te istuitte tuolla Brysselin liikenteessä. Ymmärrän hyvin. No niin, tervetuloa ja nyt sitten palaamme esityslistassa takaisin alkupäähän kohtaan 19. EUn yleinen talousarvio, Euroopan parlamentti. Ja annan puheenvuoron esittelijä Ivanille. Olkaa hyvä. Da, îmi cer și eu scuze pentru întârziere. Nu a depins absolut deloc de mine. Haluaisin pahoitella sitä, että tulin myöhässä paikalle. Niin kuin varmasti ymmärrätte, niin tämä mietintö on äärimmäisen arka tässä vastuuvapauspaketissa me tänä vuonna – Parlamentin taloushallinto vuodelta 2012 on nyt kyseessä. Tästähän puhutaan. Uh, sorry to interrupt. Uh... Anteeksi, että keskeytän, mutta täällä on nyt jotain eh, käännöksistä tulkkausta puuttuu. Saksa puuttuu. Saksa puuttuu. Toimiko Saksa? Sorry to interrupt you. Can, can, you, can you start again? Mm. Sigur. Este clar cel mai sensibil raport, No niin, aloitan uudelleen. Kyseessä on siis äärimmäisen arkaluonteinen mietintö, kenties kaikista arkaluonteisin tässä vastuuvapauspaketissa. Vaalit lähestyvät, niin kuin tiedämme. Me puhumme vastuuvapaudesta EUn yleisen talousarvion osalta vuodelta 2012 ja Euroopan parlamentti on tässä aiheena. Aihehan liittyy totta kai laajempaan kontekstiin, eli julkisen rahan käyttöön. Meidän täytyy olla puolueettomia, objektiivisia, eikä tätä mietintöä pidä nähdä vaalikampanjan välineenä. Näin ollen on hyvin tärkeää, että meidän valiokuntamme käy tätä keskustelua objektiivisesti, ammatillisesti ja avoimesti. Niin kuin näette mietinnöstä, niin me ehdotamme vastuuvapauden myöntämistä parlamentin budjettin suhteen ja tämän päätöksen olemme tehneet sen perusteella, kun olemme lukeneet tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen. Katsomme, että tältä pohjalta voimme vastuuvapauden myöntää. Toteaisin, että ensimmäinen viite tässä toiminnassa liittyy siihen kantaan, jonka tilintarkastustuomio tuomioistuin eli ulkoinen tilintarkastaja riippumattomana on esittänyt. Ja tämä vahvisti sisäisen tarkastajan näkemyksen. Toteaisin, että tilintarkastustuomioistuin omissa arvioissaan ja päätelmissään toteaa, että virhetaso lähestyy nollaa. Ja hallinnon toiminta toimii tehokkaasti. 2011 parlamentin hallinto on sitoutunut toteuttamaan säästöpolitiikkaa tinkimään menoistaan ja olemme tehneet ponnisteluja 2011 ja 2012 vuosina tähän suuntaan. Ja pitää paikkansa, että olemme voineet säästää sen mukaisesti, mihin sitouduimme. Meidän täytyy jatkaa tällä tiellä, eikä ponnisteluja pidä heikentää. Kaikesta huolimatta Euroopan parlamentti on ainutlaatuinen toimielin ihan maailmanlaajuisestikin. Ja toimipaikkaongelma on varsin vaikea kysymys ja totta kai tämä liittyy, liittyy, riippuu pitkälti jäsenvaltioista. Me olemme mietintöömme sisällyttäneet tutkimuksen, joka on toteutettu ja jossa on analysoitu kolmen toimipaikan ongelmaa ja niitä kustannuksia, jotka tästä aiheutuvat. Emme kuitenkaan voi osoittaa parlamentin suuntaan syyttävää sormeamme näistä kolmen toimipaikan järjestelystä johtuvista ylimääräisistä kustannuksista, jos emme muista samalla jäsenvaltioiden roolia tässä. Totta kai tähän liittyy rakennuskysymys, kiinteistöpolitiikka ja tätä aspektia korostimme. Ei pidä myöskään unohtaa tätä seikkaa silloin, kun parlamentti sitoutuu uusiin kuluihin kiinteistöalalla turvallisuusalalla on tehty huomattavia ponnisteluja aivan fyysisen turvallisuuden kuin myös rakennusten turvallisuuden parantamiseksi. Tätä kautta voimme huomattavalla tavalla saada jatkossa säästöjä aikaiseksi. Kyberturvallisuus, niin kuin tiedätte, on äärimmäisen tärkeää näinä aikoina, tietysti myös fyysisen turvallisuuden rinnalla. Me olemme kokeneet kyberhyökkäyksiä ja tiedämme, että puhelin salakuuntelu ja vakoilu ovat yleisiä. Me tarvitsemme myös riippumatonta tutkimusta, jossa todetaan, missä määrin me olemme tällaisten kyberhyökkäysten kohteena jatkossa. Näin me voimme saada aikaiseksi mahdollisimman suuren turvallisuuden sekä kyberturvallisuuden että fyysisen turvallisuuden. Tässä oikeastaan ne pääseikat, jotka nostan esille mietintöluonnoksessa, niin mielelläni kuuntelen nyt kommentteja. Kiitos. Kiitos esittelijälle hänen mietinnöstään. Ja nyt lähdemme keskustelemaan tästä mietinnöstä. Kuka haluaa puheenvuoron? Ich erteile als erstes Herrn de Jong. No, de Jong saa ensin puheenvuoro. Olkaa hyvä. Dank u Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myös esittelijälle. Tässä on muutamia avoimia asioita vielä liittyen 2011 vastuuvapauden myöntämiseen. Ja minä olisin pyytänyt suljettujen ovien takana pidettävää kokousta niin, että olisi saatu parempaa tietoa näistä ongelmista, mitä on ollut parlamentaarikoille maksetuista kulukorvauksista. Tällaista kokousta ei järjestetty ja minusta se on hyvin hankalaa äh, ja olisi ollut hyvä puhua siitä nyt vuoden 2012 vastuuvapauden yhteydestä ja toivon mukaan me voimme sihteeristön kanssa vielä järjestää tällaisen suljetun kokouksen. Mutta siitä erillään niin haluaisin selvennyksiä tehdä tähän tarkastuksilla myös näihin kulukorvauksiin ja siihen, että tässä ei ole mielestäni tarpeeksi avoimuutta. Toinen asia, joka tulee uudelleen aina esiin, johon haluan kiinnitettävän huomiota, on eh, nämä tarjouspyynnöt, joita eh, Euroopan parlamentti on julkaissut. Ja sen lisäksi on muutamia muitakin asioita liittyen kustannuksiin, jotka liittyvät siihen, että Euroopan parlamentti sijaitsee kolmella paikkakunnalla. Ja sen lisäksi minulla on muutamia kysymyksiä liittyen tiedotukseen. Europarle hän oli puheenaiheena ja vuonna 2010 vastuuvapaudessa ja luen tästä raportista nyt, että tilanne olisi parantunut, mutta haluaisin siitä enemmän. Tässä nyt vain ihan muutama asia, ottaen huomioon, että kokonaisraportti on ihan, tai mietintö on hyvä. Ja, vielen Dank. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ja, recht herzlichen Dank, äh, Herr Kiitos Miten eh, tämän talon kvestorit, tulevatko ne mukaan näihin vastuuvapauskeskusteluihin? Minusta olisi tärkeää, että kvestorit istuisivat mukana tässä sen vuoksi, että monet jäsenten ongelmista eh, tulevat nimenomaan kvestoreiden ja puhemiehistön käsittelyyn. Ja sen vuoksi minusta olisi tärkeää, että kuulisimme raportin myös kvestoreilta siitä, mitä ongelmia tässä parlamentissa on ja millä tavalla näitä ongelmia parhaalla tavalla voitaisiin ratkaista. Ja luonnollisesti olisi myös tärkeää, ja sen haluaisinkin kysyä, voisiko tämän parlamentin varapuhemies, joka vastaa näistä asioista, olla läsnä, koska olisi meille hyvin tärkeää, että me näkisimme, että ne päätökset, mitä me teemme, koskevat myös muita. Ja sen vuoksi olisi tärkeää, että asiasta vastuullinen varapuhemies tai puhemies tai pääsihteeri olisivat mukana, kun tällaisia asioita käsitellään. Erityisen tärkeää meille kaikille on myös se, että tässä on kysymys 28 jäsenvaltiosta ja että muista kansainvälisistäkin ihmisistä, jotka tapaavat toisiansa tässä talossa ja tämä tuo mukanaan myös terveydellisiä ongelmia tai uhkia. Ja sen vuoksi terveystilanne tässä parlamentissa olisi tarkistettava säännöllisesti. Me olemme voineet todeta, että sairaustilastoja pidetään tässä parlamentissa ja että on tiettyjä ongelmia, jotka esiintyvät hyvin usein ja ajatellen meitä ja äh, sitä, että meillä on vastuu meidän avustajistamme ja muista, että huolehditaan siitä, että täällä on lääketieteellisesti osaavaa henkilökuntaa ja ettei ainoastaan mitata äh, lämpötiloja näissä kokoussaleissa, vaan huomioittaisiin se, että esimerkiksi ilmanlaatu äh, kokoussaleissa ei ole hyvä. Ja sen vuoksi kysyisinkin, onko olemassa minkäännäköistä tällaista terveyssuunnitelmaa talossa oleville työntekijöille? Ja voimmeko me varmistaa sen, että erilaiset sairaudet, joita tulee tuolta ulkomaailmasta, että ne eivät johda tässä talossa ongelmiin? Vielen Dank, äh, Rübig. Kiitos. Ja sitten edustaja Gressle. Vielen Dank. Entschuldigung, ich spreche für unsere Schattenberichterstatter. Anteeksi, puhun meidän Äh, varjoesittelijämme nimissä, joka ei voi olla paikalla. Haluaisin kiittää myös esittelijää. Tämä mietintö on jo äh, hyvin pehmeä ja, ja mukavasti kirjoitettu äh, sisällöltään. Minun täytyy sanoa, että jos me kohtelemme instituutioita niin eri tavalla myös parlamentissa – niin tuntuu siltä, että joitain kohdellaan ystävällisesti ja käännetään katse pois ja toisia taas tarkastellaan suurennuslasin lävitse ja tämä tulee johtamaan uskottavuusongelmiin. Me olisimme toivoneet, että tietyissä asioissa olisi hieman tarkemmin katsottu asioita. Esimerkiksi nämä mopping up-siirrot kohdassa kuusi, niitä on 65 miljoonaa. Ja tässä kohdassa kuusi sanotaan, että tämä pitäisi todeta tarkemmin mutta tästä hän on valitettu jo aikaisemmin, koska tämä on äh, aikaisempia toimia vastaan. Ja sitten kohdassa 41 parlamentin äh, toimipaikat. Se, sitä pitäisi muuttaa, koska on selvää, että parlamentilla on vain yksi äh, toimielimen kotipaikka, nimittäin Strasbourgin. Olisi hyvä, että se, tämä kohta otettaisiin sellaiseksi, tai kirjoitettaisiin sellaiseksi kuin perustamissopimuksissa. Mitä tulee sitten turvallisuuspalveluihin, haluaisin, että tätä käsiteltäisiin yksityiskohtaisemmin sen vuoksi, että on paljon päätöksiä, jotka koskevat tätä uutta pääosastoa. Ja vuonna 2012 oli jo huomautettavaa. Me olisimme olleet iloisia siitä, jos pääosa, kommunikaatiopääosasto olisi ottanut äh, nämä lisätuet äh, esiin. meistä on älytöntä, että parlamentti antaa äh, tukia, ylimääräisiä tukia esimerkiksi Bulgarian kohdalla. Näitä ei ole millään muotoa valvottu ja tässä ei ole minkäännäköistä riskianalyysiä eikä minkäännäköistä valvontaa ja me tulemme tekemään tarkistuksen, jossa pyritään huomioimaan se, että alle 60 000 tuet äh, voidaan varainhoitoasetuksen mukaan antaa, jos äh, siinä on mukana myös äh, tietynlainen kunnialla tehty selvitys. Ja 60 000 euroa on kuitenkin huomattavasti enemmän kuin vuosittainen keskiansio Saksassa, eli tämä on todella paljon rahaa. Sen lisäksi meillä on muutama kysymys liittyen siihen, että eriytetään vaalitoiminta. Parlamentti itse on antanut enemmän rahaa Eurooppa-vaaleihin kuin poliittiset puolueet. Ja tämä on mielestämme absurdia. Meistä tuntuu, että tässä ei ole eriytetty sitä, missä alkaa vaalityö ja mihinkä päättyy tämän talon edustus. Ja sen vuoksi me haluaisimme tehdä selväksi suurelle yleisölle, että me olemme katsoneet tätä kohtaa ja valmistelemme tähän ratkaisua. Meidän täytyisi myös varoa sitä, että me emme tee mitään puolueellista mietintöä osittain tässä mietinnössä toimitaan hieman puolueellisesti ja se vahingoittaa myös tämän valiokunnan uskottavuutta. Tämän haluan nyt tässä hyvin selkeästi sanoa. Minulla on myös muita huomioita. Nimittäin nämä älykkäät säästötoimet, joista puhutaan hyvin selkeästi tässä mietinnössä. Viime vuonna painotettiin jo näitä ja meidän puoleltamme olisi välttämätöntä, että yhdistäisimme nämä kaksi mietintöä, koska tämä kysymys on sellainen, että meillä täytyy olla tässä jatkuvuutta. Sen vuoksi teemme tarkistuksia myös tähän. Mitä tulee sähköpostien turvallisuuteen, olemme samaa mieltä esittelijän kanssa, mutta kysymys kuuluukin, millä tavalla tämä ongelma ratkaistaan. Ja tässä meidän täytyy pyytää puhemiehistöä ö, toimimaan. Ja kuten aikaisemminkin, on tämä, nämä sopimusten korkea määrä, jotka ovat ö, neuvottelussa – yhdessä pääosastossa. Vuonna 2012 niitä oli 43 ja minä olisin halunnut tähän enemmän selkeyttä. Esittelijän hyvin optimistinen Europarlin suhteen, mutta tässäkin meidän täytyy harjoittaa lisää painostusta sen vuoksi, että vuosien ajan Europarl on ollut tällainen kritiikin lähde nimenomaan sen suuri budjetti vaikutusten vuoksi. Sen vuoksi tätäkin täytyisi vielä työstää. Kiitos. Ja, vielen dank. Gibt es... Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Herra Gajer. Ja, kurze Reaktion von meiner Seite auf... Ihan lyhykäisesti. Rova Greslen puheenvuoron. Arvon Inge, tämä puolueellisuus on aika hankala asia. Mehän toimimme tässä niin kuin aina – silloin kun kristillisdemokraateilla on hyviä ehdotuksia tärkeistä asioista, niin silloinhan me ö, toimimme sen mukaan, mutta ei aina. Yksi asia, mitä tulee tähän 60 000 euroon ja bulgarialaiseen projektiin, niin tämän taustalla on se, että pyrit tässä on tavallaan tuettu Rova Stanista, joka on Bulgarian sosiaalidemokraattisen puolueen kärkinainen. Mutta parlamenttihan tästä päätti, eikä sosiaalidemokraatit. Tässä on nyt kysymys ihan puhtaasta hallinnollisesta siirrosta ja sinä valitat, että ei ole mitään riskianalyysiä. Miten hallinto voisi tehdä tästä riskianalyysin, jos rouva Stanishev, ei silloin kun tämä raha annettiin, olisi ollut rouva Stanishev? Eli eihän tässä olisi ollut mitään mahdollisuutta tehdä mitään riskianalyysiä. Minä ymmärrän, että tämä on aika uskomaton juttu, johon teidän on pureuduttava. Mutta ei tässä kuitenkaan ole mitään sen kummempaa, eikä sitä tulekaan. Ja, Dank, Kaja. Äh, Kiitokset. Sitten edustaja Gressle. Also Vorsicht an der Baustelle. No niin, nyt äh, hieman varovaisuutta. Rouva Stanishev. Hänellä on äh, yritys, jonka nimi on Active Group – ja kun klikkaa internetistä, niin olisi heti nähnyt, että, että tämä yritys on ollut korruptioskandaalissa mukana Itävallassa. Ja herra Stanishev oli silloin pääministerinä. Hänellä oli tällainen virasto, to, tällainen PR-virasto, jonka hän oli ottanut käyttöönsä niin, että Bulgarian kuvaa ulkomaailmassa parannettaisiin. Ja silloin hänen silloinen ystävättärensä, joka nyt on hänen vaimonsa, oli tässä johdossa. Ja silloin olisi hyvin helposti voitu katsoa, mistä oli kysymys, ja kaikki nämä suhteet olisi nähty, kun olisi vain internetissä vähän surffailut. Joten olen pahoillani, mutta minä saan Bulgariasta paljon kirjoitelmia, joissa sanotaan, että kaikki on kunnossa sen vuoksi, että kaikkihan näin tekevät. Jos professori Sauer saisi Saksan liittotasavallan hallitustoimistossa 60 000 euroa siitä, että hän tekisi tunnetuksi Saksan liittovaaleja ja käyttäisi siihen PR-toimistoa, niin sitä nousisi kauhea huuto ja meteli. Eli sen vuoksi minun mielestäni tämä Bulgarian tilanne, jossa kaikki yrittävät saada minut uskomaan, että tässä ei ole minkäännäköistä eturistiriitaa, että kaikki on kunnossa ja että tässä ei ole ylipäätään minkäännäköistä ongelmaa. Herra Stanishev, hän on tällä hetkellä Eurooppa-vaalien ykköskandidaatti. Eli koko tämä juttu on niin laiton, olen pahoillani, mutta tämä ei ole oikein, tämä on täysin laiton, tämä on kiellettyä. Ja jos komissio olisi tehnyt näin, niin mehän karjuisimme suoraan kurkkua kaikki. Mutta nyt tuntuu siltä, että kaikki yrittävät sanoa minulle tässä, että ei tässä nyt ole mitään hätää ja kaikki on kunnossa. Jos näin on, niin no joo. Ei, ei, tällainen ei käy. Ei käy. Ja sen vuoksi kollega Gajerin puheenvuoro tuossa oli mielestäni aika vastuuton. Joo. No niin, hyvät kollegat, ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Annan esittelijälle herra Ivanille puheenvuoron, olkaa hyvä. Doar o scurtă intervenție legată de scandalul de... Haluaisin käyttää vielä lyhyen puheenvuoron liittyen tähän skandaaliin ja korruptioon. En tietenkään voi mennä yksityiskohtiin. Minun mietintöni ydinkohtiin se ei tietenkään kuulu ja mehän emme ole mikään tuomioistuin. Haluaisin kuitenkin todeta, että sen jälkeen kun tämä tapaus nousi esille tiedotusvälineissä, niin kyllähän me kaikki tiedämme, miten tiedotusvälineet toimivat. Jollakin saitilla nousee esille juttu ja toinen väline sitten nostaa esille tämän ja jatkaa asian käsittelyä. Kenties tämä asia pitäisi viedä tuomioistuimen käsiteltäväksi. Ja tästä nyt on syntynyt tällainen tiedotusväline ja kenties siitä syntyy sitten vielä Äh, juridinenkin skandaali. Kyllähän me nämä tunnemme. Ei niitä ole pelkästään Bulgariassa, vaan kyllä niitä voi olla myös Romaniassa ja muuallakin. Eli tässä tiedotusvälineet liioittelevat, paisuttelevat ja tällaisia aiheita nostetaan esille myös Euroopan tasolle. Kun ajattelemme äh, keskiössä olevan henkilön äh, lähipiiriä, sukua, vaimoa, tyttöystäviä, niin kaikkia ruvetaan epäilemään, ovatko he sitten korruptoituneita mukana tässä korruptioskandaalissa. Meidän pitää kaikin keinoin välttää tällaisia konflikteja, tällaista politikointia tähän tyyliin, erityisesti nyt vaalien alla. Tällaisia teknisiäkin raportteja voidaan sitten käyttää ihan poliittisena välitteenä ja uskon, että tässä keskustelussa lähdettäisiin väärille raiteille, jos lähdemme tätä seuraamaan. Ja, vielen Dank. Kiitos. Rova Gressle ymmärtänyt, että tämä veroraha ei monille sosialisteille ole edes verorahaa tai rahaa ylipäätään. Mutta ei tämä ole mikään poliittinen juttu. Parlamentin hallinnon tai kuka tahansa siellä onkaan olisi pitänyt tarkistaa tämä kunnian ja oman tunnon kautta tehty lausunto siitä, että ei ole mitään intressikonflikteja. Tästä olisi pitänyt tehdä riskianalyysi. Se olisi pitänyt tehdä sen vuoksi, että 60 000 euroa on paljon rahaa. Olen pahoillani, ei ehkä kaikille paljon rahaa, mutta ainakin minulle. Ja tämä riskianalyysi olisi voinut hyvin helppo tehdä ja en ymmärrä, että sitä ei tehty. On selvää, eihän tässä ole... Siis emme me voi katsoa vain sulkea silmiämme kun parlamentissa poliittiset, eh, ryh, poliittiset ryhmittymät saavat suoraa tukea parlamentista. Enkä minä tässä nyt näitä nimiä maininnut, se oli kollega Geyer. Se tarkistus, jonka minä teen, siinä ei tulla mainitsemaan mitään nimiä, siinä vaan yleisesti tullaan sanomaan, että meidän täytyy eh, huolehtia täällä siitä, että noudatetaan sääntöjä, jotka me olemme laatineet ihan hyvistä syistä, niin että me vaadimme, että sääntöjä noudatetaan. Ja näissä säännöissä sanotaan, että tehdään riskianalyysi myös alle 60 000 euron summista ja että ainakin tarkistetaan, ovatko kaikki ilmoitukset todenmukaisia. Tämä on se, mitä minä tässä yritin sanoa. Ja Bulgarian tapahtuma, te, te otitte sen esiin, en minä. Mutta tästä Bulgaria, hän on, Bulgarian tapaus on hyvin selvä. Se osoittaa helposti, millaisia porsaanreikiä meidän säännöissämme on, mutta eh, jos haluaa osoittaa porsaanreijät, mutta sitähän kaikki eivät eh, halua. Me voimme sitten ottaa kantaa tähän nimen huutoäänestyksessä täysistunnossa. Ja, vielen dank, eh, Frau. Kiitokset. Tässä mennään nyt hieman edestakaisin budjettivalvontavaliokunnan puheenjohtajana muistuttaisin teitä kuitenkin siitä, mitkä säännöt ovat liittyen puolueisiin. Me silloin, kun EUn toimielimissä tai jäsenvaltioissa on varoja, joita ei ole oikein käytetty, silloin meidän täytyy kysyä, onko ne käytetty oikeudellisesti oikein, onko ne käytetty oikeassa paikassa, onko, ovatko ne saaneet aikaan sen vaikutuksen, mikä oli tarkoitus. Ja meidän tulee seurata myös omaa parlamenttiamme, meidän omaa hallintomme, niin että valvotaan myös omien varojen käyttöä. Meillä tulee olla samat säännöt ja asteikko Euroopan parlamentissa kuin mitä me vaadimme muilta. Koska meidän tehtävämmehän on nimenomaan harjoittaa budjettivalvontaa. Ja kaikkia se ei välttämättä aina ilahduta, koska välillä tuntuu siltä, että, että jotkut käyttävät rahaa käyttääkseen niitä. Mutta minusta meidän budjettivalvontavaliokuntanne val, valiokuntana tulisi huolehtia siitä, että parlamentin budjetista ei tule tällainen puoluepoliittinen kiistakapula, vaan me pyrimme löytämään yhteisiä lähtökohtia, koska sitä me tarvitsemme, että voimme varmistaa tehokkaan budjettivalvonnan. Minulla ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, mutta annan esittelijälle mielellä mahdollisuuden vielä lopuksi puhua. Olkaa hyvä, mikäli te haluatte sitä. concluzia este cea pe care a spus-o și dumneavoastră, aceea că... Uh, Oikeastaan te itse jo totesitte johtopäätöksen. Tarvitsemme teknisen mietinnön. Täytyy pohjata menettelytapaan, teknisiin tehtäviimme ja niille säännöille, jotka me itse olemme hyväksyneet. Meillä on varanhoitoasetus, menettelysäännöt. Ei pidä lähteä siihen houkutukseen, jonka tämä vaalien alustava kausi meille tässä virittelee. Totta kai ymmärrän ja kuulin edustaja Greslen kannan, mutta varoittelisin myös siitä, mitä pääsihteeristö on meille todennut. Kun muistamme tämän tapauksen, josta tänään olemme puhuneet, puhuneet niin siinä ei niinkään ole kyseessä eturistiriita, eikä välttämättä oikeudellista ristiriitaa. Mutta joka tapauksessa haluan kiittää tänään käydystä keskustelusta ja jään odottamaan tarkistuksia. 25. päivä helmikuutahan on tarkistusten määräaika. Maaliskuussa me tapaamme sitten varjoesittelijöiden kanssa Strasbourgissa. Ja tässä oikeastaan kaikki tältä erää. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, Herr Berichterstatter. Damit können wir den Kiitos. Ja näin me päätämme tämän esityslistan kohdan. Sitten seuraava esityslistan kohta 20. Erillisvirastot. Ja tässä esittelijä on Petri Sarvamaa. Tervetuloa. Ja annankin teille saman tien puheenvuoron. Herra Sarvamaa, olkaa hyvä esittelijä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin nyt tässä yhteydessä kiittää myös tilintarkastustuomioistuinta ja erillisvirastoja tästä erinomaista yhteistyöstä ja myös kaikkien panoksista. 2012 vastuuvapaus erillisvirastoille ei ole erilainen kuin edesnä vuosina kuten voitte havaita tästä horisontaalista mietinnöstä, joka koskee eh, virastojen budjetin täytäntöönpanoa toteuttamista vuonna 2012, niin vielä mm, on paljon tehtävää. Taas kerran on budjettisuunnittelu, joka on puutteellista, on liikaa varojen siirtoa vuodesta toiseen, ei ole tarpeeksi avoimuutta, on mahdollisia eturistiriitoja ja sitten viimeisenä, mutta ei vähemmän tärkeänä, ei ole tarpeeksi tutkittua avustusten käyttöä. Meidän pitäisi erityisesti vahvistaa etukäteisiä ja jälkikäteisvalvontaa ja tarkistuksia ja joskus jopa siis näitä jälkikäteistarkistuksia ja tämä on aika lailla yllättävää. Tämän lisäksi ehdotan, että koordinoitaisiin paremmin työtä tiettyjen virastojen välillä, erityisesti jos ajatellaan päätöksiä, jotka vaikuttavat myös toisen viraston toimialaan. Mutta on muistettava, että parhaaseen tulokseen päästäisiin varmasti, jos itse virastot saisivat sopimuksen aikaiseksi. Tämän sanottuani kiinnittäisin huomionne myös siihen, että on hyvin erilaisia rooleja ja funktioita ja varoja, voimavaroja eri virastojen käytettävissä. Ja se, että kaikkiin kohdistuu samanlainen vastuu, vapaus, eh, prosessi. No minä voin vähän tarkemmin selittää tätä yhden viraston osalta, niin näin käy ilmi, mitä tarkalleen tarkoitan. Joskus ne joka päiväiset vaatimukset, mitä kohdistuu virastoihin, eivät ole perinteisen vastuuvapaus menettelyn mukaista ja joskus virastolla on hyvin rajallisesti eh, henkilöstöä eikä se pysty toimimaan tilintarkastussääntöjen mukaisesti. Jos mennään sitten näihin kaikkien hankalimpiin mietintöihin, No ensinnäkin tämä niin kutsuttu BEREC, eli sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin. Haluan tämän tehdä hyvin selväksi. Minä puollaan sitä, että tässä lykättäisiin vastuuvapauden myöntämistä ja tilinpäätöstä. Tässä Berekin osalta ei ole mitään yksittäistä väärinkäytöstä, vaan tässä on tämä yleinen Berekin toiminta 2012, niin se on huonoa. Ja siksi olen tällä kannalla. Jos katsotte minun mietintöluonnostani, niin voitte havaita, että lähes jokainen otsikko yhtä lukuun ottamatta, niin niiden alla on ollut huono tilanne vuonna 2012. Sillä tilien luotettavuutta, niin sitä ei validoitu. Ja sitten toimien laillisuus ja asianmukaisuus, no tässä oli sääntöjen vastaisuuksia. Talousarvion varainhallinto ja määrähän siirrot huolta toiselle, hankinta- ja palveluksenottomenettelyt, tältä osin on erityisen paljon kommentoitavaa ja sitten sisäinen tarkastus lopuksi. Eli tässä valossa vaikuttaisi siltä, että olisi todellakin tarpeen lykätä päätöstä, jotta virastolle annettaisiin aikaa vakuuttaa parlamentti siitä, että voidaan parantaa tapoja ja sitten olisi tärkeää, että tällaisia lopputuloksia ei mietintösolta tulisi enää Berekin kanssa. Ja voisin vielä mainita, että on yksi virasto, joka todellakin pistää sieltä silmään. Meillä on yleensä aina tällainen joka vuosi e, tietty taso, e, mikä on toteutunut virastoissa. Virastot eivät koskaan ole täydellisiä, e, eivätkä tule jatkossakaan olemaan, mutta kuitenkin tähän nyt on kiinnitettävä huomiota. Ja sitten Frontex on toinen asia ja meillä on tilintarkastus tuomioistuimen lausuma, joka koskee e, säännönmukaisuuksia tai sääntöjen vastaisuuksia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tilintarkastustuomioistuin ei pystynyt tähän ottamaan kantaa, sillä siellä koettiin, että ei aina ollut tarpeeksi tietoa tai joskus ei lainkaan tietoa ja siksi tilintarkastustuomioistuimen lausunnossa ei ollut mitään eh, todellisia ex ante ja ex post tarkistuksia liittyen näihin mm, toimiin vuonna 2012, mutta Frontexin, eh, Frontex kuitenkin on sitä mieltä, että etukäteistarkistuksia tehtiin ja nämä tehtiin niin, että annettiin eh, ilmoituksia kansallisilta rajavirastoilta. Ja sitten myös itse virasto teki näitä eh, tällaisia mm, toteuttavuustutkimuksia. Tässä on siis kaksi erilaista näkökulmaa samaan asiaan. Ja siksi minä nyt käännyn sekä viraston että eh, tintarustuomioistuimen puoleen, että voitaisiin löytää sellainen ratkaisu, joka sopii molemmille niin, että huomioitaisiin perinteiset tilintarkastuskriteerit ja myös se eh, erityis tilanne, joka tätä viraston toimintaa, mm, joka on sille keskeistä. Ja siksi haluaisin tässä mainita nyt nämä eri toimintaympäristöt eri virastojen osalta. Jos jotain puutteita, niin on puutteita palvelukseen otossa ja sisäisessä tarkastuksessa, mutta nämä puutteet saatiin kyllä korjattua jo viime vuonna. Eli siellä on huomioitu sekä se, että toimintaympäristö on hyvin erilainen ja sitten he itse ovat myös näitä tutkimuksia suorittaneet mahdollisuuksiin liittyen ja 2012 on jonkun verran korjauksia tehty tilintarkastustuomioistuimen toiveiden mukaisesti, eli tässä mielessä ehdottaisin että me antaisimme nyt Frontexille vastuuvapauden. Ja sitten mainitsisin lyhyesti informaatioteknologia viraston EITn. Tältä osin meillä on tilintarkastustoimistojen lausunto, joka koskee eh, säännönmukaisuuksia toiminnassa ja tältä osin on myös epäselvyyksiä vuonna 2010 ja 2011 eh, liittyen avustuksiin. Ja tämä nyt tulee taas kerran tänne kummittelemaan. Sisäiset tarkastukset eivät olleet missään nimessä tarpeeksi hyviä, koska ei ollut kvantifioitavia eh, tavoitteita ollenkaan. Ja tämä on nyt seikka, jonka haluan tässä erityisesti mainita, että meidän pitää kiinnittää huomiota siihen, mitä me saamme veronmaksajien rahoilla. Ja meidän pitää tietää, mistä puhumme, kun tuloksista puhumme. Ja kun ei ole kvantifioituja tavoitteita, kuten tässä EITn yhteydessä, niin on mahdotonta tietää, olemmeko todella saaneet rahallemme, rahallemme vastinetta. Tämä koskee kaikkia virastoja. EIT esitti kuulemisessa aika vakuuttavia argumentteja kyllä, mutta jäsenet voivat tästä päättää. Tarkastuksia voi esittää vielä viikon verran 25. päivään tätä kuuta asti, eli odotan mielenkiinnolla kommenttejanne ja tarkistuksia liittyen vastuvapauden myöntämiseen. Kiitos. Ja, äh, Kiitokset, äh, kollega Sarvamaa. Virastothan ovat olleet poliittisen mielenkiinnon keskiössä viime vuosina. Ja tänä vuonna eivät tilanne ei ehkä ole niin ristiriitainen, mutta kuitenkin hyvin tärkeä. Minulla ei ole puheenvuoropyyntöjä, ei kun on, on, kyllä, kaksi puheenvuoropyyntöä, Mylder ja De Jong. Jan, ole hyvä. I want to thank the rapporteur. Haluan kiittää esittelijää hänen kommenteistaan. Jos ymmärsin oikein, kolme erillisvirastoa ovat vaarassa, että ne eivät hoida hommansa kunnolla. On aina hyvä kuulla argumentin toinenkin puoli. Ehdottaisin, että jos vaikkapa joku voisi Berekkiä puolustaa näitä vakavia väitteitä vastaan, niin voisi kommentoida esittelijän kommentteja, mitä tällä välin on tapahtunut, mikä on nykytilanne ja niin edelleen. Vielen Dank. Jan Mulder als Kiitos Jan Mulder ja sitten kollega de Jong. Uh, I also warmly thank the... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin lämpimästi kiittää esittelijä tästä mietinnöstä kuulemistilaisuudessaan, kun kuulimme pääsihteeri Deitä neuvostosta, että hän sanoi hyvin selvästi, että virastot ovat kyllä riippumattomia, eikä tässä voi muuta tehdä kuin antaa eh, suuntaviivoja esimerkiksi, että miten voidaan välttää eturistiriidat. Ne ovat vain suuntaviivoja, ei niitä voida pakolla panna täytäntöön ja virastot voivat sitten niitä noudattaa tai jättää noudattamatta. Ja tämä sitten tuo mieleen sen, että ainoa taho, joka voi todella keskustella virastoista, on Euroopan parlamentti. Ja kun katsotaan mietintöä, niin on selvää, että tarvittaisiin parannusta virastojen raportointiin Euroopan parlamentille. Tämä on hyvin tärkeä suositus, mutta sitä pitäisi ehkä vähän vielä laajentaa niin, että voitaisiin selittää, miten tämä parannus pitäisi tehdä, ei ainoastaan virastoja koskien, vaan myös meidän osaltamme. Eli ehkä esittelijällä olisi vielä lisää ideoita tähän liittyen. Muuten pitäisi mietintöön laittaa vielä hallintoon ja komission eh, asemaan ja parlamentin asemaan liittyvä kommentti. Ja mitä tulee sitten tähän raportointiin, niin tietysti tämä koskee myös tilintarkastustuomioistuinta, mutta myös meidän valiokuntamme. Meidän pitää tarkemmin paneutua vaikutuksiin, minkälaisia vaikutuksia toiminnalla on, viraston toiminnalla. Meidän pitää erottaa toisistaan eh, tehokkuus ja vaikuttavuus, mutta pitää myös huomioida se, että virastot ovat todella kaukana eh, kansalaista. Yleensä ihmiset tietävät niistä hyvin vähän. Ihmiset varmasti panisivat pystyn mielenosoituksen viraston eteen, jos ei tykätä siitä, mitä siellä tapahtuu, mutta kun ihmiset eivät kerta kaikkiaan tiedä niistä. Ja sen takia virastojen avoimuus ja demokraattinen vastuunkanto myös ihan tavallisten ihmisten suuntaan. Tämäkin pitäisi ottaa täällä esille. Ja sitten muutama yksittäinen seikka. Täällä puututaan jo paljon eturistiriitoihin, mutta se, että viranomaiset toteuttavat eri politiikkaa. Tämä näkyy myös tuloksista. Siellä voidaan nähdä, että on erilaisia käytänteitä liittyen eturistiriitoihin, eikä aina tule selväksi se, miten virastot varmistavat, että eh, heidän palkkamansa asiantuntijat tai eh, heidän mm, ovat riippumattomia. Jos ajatellaan esimerkiksi lääkevirastoa, tiedetään, että potilasjärjestöt ovat usein lähellä farmaseuttista teollisuutta. Miten tämän huomioi? Onko tällä tähän liittyvää hyvää käytäntöä? Ja sitten Sepolin osalta yksi kommentti. Täällä sanotaan jo, että neuvosto olisi ajatellut, että olisi ollut parempi, että se ei olisi Haagissa Euroopan lähellä mutta tästä asiasta kuitenkin vielä keskustellaan. Ja vaikka nyt vaikuttaa siltä, että Libessä suurin osa olisi neuvoston kannalla, niin tästä on vielä päätetty. Asiasta puhutaan vielä tällä viikolla kokouksissa. Tämä voitaisiin ehkä huomioida, mutta kaiken kaikkiaan ihan hyvä. Thank you very much. Vielen Dank. Kiitos. Ja nyt pyytäisin virastojen edustajia johtajia puhumaan näistä asioista, mitä täällä on otettu esiin. Meillä on Frontexista, EATstä, Beresistä ja EFTasta edustajat. Onko näin? Eli missä virastojen edustajat istuvat? Siellä, selvä. Kuka aloittaa? Päiväpuheenjohtaja. Olen Berekin edustaja Kiitos, että komissio saa osallistua tähän tärkeään aiheen käsittelyyn. Komissio tunnustaa sen, että Berikin hallinnossa on parantamisen varaa ja budjetin täytäntöönpanossa on parantamisen varaa, mutta meidän pitää kuitenkin muistaa, että Berek on nuori hallinto. Siitä tuli rahoituksen kannalta itsenäinen vasta syyskuussa 2011 ja 2012 oli oikeastaan vasta tämmöinen käynnistysvaihe. Kaikki tarvittavat menettelyt silloin vasta käynnistettiin. Tästä huolimatta tilintarkastustuomioistuin on todennut, että eurooppalaisia varoja ei ole väärin käytetty. Tuomioistuimen lausunnossa toimet, jotka ovat vuosittaisen tilinpidon taustalla, ovat laillisia ja sananmukaisia kaikilta aloilta. Komissio seuraa asian etenemistä tarkkaan yhdessä johtokunnan ja pääosaston kanssa. Berek on ottanut käyttöön järjestelmän ja kehittänyt toimintasuunnitelman ja kaikki tarvittavat menettelyt, jotta voidaan puuttua kaikkiin tilintarkastustuomioistuimen havaitsemiin seikkoihin ja toteuttaa toimintaa tehokkaasti. Berekin yksityiskohtaisessa toimintaohjelmassa on parannusehdotuksia, joilla puututaan tuomioistuimen havaintoisiin. Näitä on käsitelty äh, johtokunnassa ja siellähän komissio on täysisänä ehdotettuna. Berek on tehnyt äh, yhteistyötä tämän, äh, tämän hallintokomitean kanssa ja on tehty päätös siitä, että tarkkaan seurataan toimintaa, jotta voidaan noudattaa kaikkia tilintarkastustuomioistuimen suosituksia. Olemme luottavaisia siitä, että Berekin toimilla mahdollistetaan se, että Berek saa kaikki avoimet suositukset täytetyiksi. Tämä on tärkeää, koska Berekillä on entistä tärkeämpi rooli televiestintäalan säätely puitteiston täytäntöönpanossa. Kiitos. Kiitos. Kuka haluaa puhua jonkun toisen viraston puolesta? Kuka on paikalla? Fields open to, uh... Olkaa hyvä, jos haluatte ottaa esiin näitä kysymyksiä, mitä esittelijä otti esiin. Bonjour, euh, je suis Martine Ruerosi. Päivää. Olen Martin Rusinol E pääosastosta ja haluaisin mainita, että mielestäni tässä tilintarkastustuomioistuin käsittelee ainoastaan vuotta 2010, ei vuotta 2011 ja komissio on tietoinen tilintarkastustuomioistuimen ajatuksesta liittyen eit kun näistä tapahtumista puhutaan ja sitten hyvin tarkkaan seurataan kyllä tämän viraston toimintaa ja toimitaan hyvin vastuuntuntoisesti. Ja minä voisin nyt vastata, että ei teen suorittama toiminta, sillä pyritään siihen, että voitaisiin parantaa etukäteistarkastuksia. Tämän tilintarkastustuomioistuin otti esille ja teillä on myös jälkikäteistarkastusstrategia. Sitä olemme tutkineet Ja mitä tulee sitten tuloksellisuuteen, niin meillä on käytössämme nämä kiksit. joka liittyy avustusten antamiseen, niin me olemme tässä tutkineet tuloksellisuutta key performance indicator on siis se, mitä tässä käytämme näitä tuloksisuusindikaattoreita. Eli voisin sanoa, että IT on kyllä huomioinut tilintarkastustuomioistuimen ajatukset liittyen sen puutteisiin ja sillä on nyt sisäistä tarkastusta ja sillä on myös kontrolli, valvontastrategia ja komissio aikoo valvoa, että kaikki tämä todellakin toteutuu kunnolla. Kiitos. Sorry? Thank you very much. Okay? Kiitos. Joku muu? No, any, you, you want to add something, please? Yes. I forgot to say that. Unohdin mainita, että kaikki takaisin perintä eh, pyynnöt on suoritettu ja ne on myös saatu. Haluaako joku muu vielä virastosta puheenvuoron? Olkaa hyvä. Sorry. Uh, good morning, Pauli. Hyvää huomenta, Paulina Perak pääosastosta, joka vastaa Frontexista. Etukäteis- ja jälkikäteistarkastusaiheista keskustellaan säännöllisesti hallintoneuvostossa ja komissio on tietoinen ongelmista. Komissio pitää tervetulleena Frontexin ponnisteluja ex ante ja ex post tarkastusten osalta ja uuden etukäteistarkastusten eh, ohjelma on ollut käytössä kesästä 2013 lähtien. Meillä on myös säännöllinen yhteys pääosaston ja Frontexin kanssa tästä aiheesta ja tiedämme, että Frontex on käynnistänyt jälkikäteis tilintarkastuskampanjan syksyllä 2013. Tässä katettiin myös 2012 menot. Menettely tuen saajien suhteen on edelleenkin käynnössä, mutta tilintarkastuksen tulokset ovat varsin tyydet, tyydyttäviä ja olennaisuusrajaan alle jäävät virheet. Säännön mukaisesti 2014 ensimmäisellä neljänneksellä toteutetaan edellisen vuoden lopullinen tarkastus. Frontex on ryhtynyt asianmukaisiin toimiin, jotta se voi vahvistaa etukäteis- ja jälkikäteistarkastusta äh, näiden avustusten myöntämisen alalla. Ähm. Kiitos. Me olemme kattaneet kaikki paikalla olleet virastot vai olenko hypännyt jonkun yli? Ei, no niin, palaan sitten valiokunnan keskusteluun. Ja kollega Gressle on pyytänyt puheenvuoroja sitten Savariin. Toivon todellakin, että kukaan ei tämän kokoussalin ulkopuolelta seuraa meidän kokoustamme, koska se mitä minä nyt olen kuullut ei ole millään muotoa vakuuttavaa että jos on ongelmia, ne ohitetaan ja annetaan ymmärtää, että kaikki on hoidettu. Minusta on hyvä kuulla, mitä konkreettisesti on ajateltu, että autetaan EIT ja Berekkiä. EIT on tällainen pysyväisongelma. Tämä on tilan, tällainen ollut jo useita vuosia. Enkä minä ole valmis nyt lähteä toimimaan sen motton perusteella, että kyllä tämä hoituu. Ei, vaan todellakin olisin kiitollinen, jos me voisimme käydä lävitse kaikki nämä virastot ja saada konkreettisesti tietoa, mitä siellä tehdään. Koska äh, älkää nyt luottako siihen, että me emme olisi täällä äh, valiokunnassa ensi vuonna ja että sitten kaikki hoituu. Ei, olen pahoillani. Ei tämä toimi. Ei hoidu näin. Koska ei, ei tämä ole Euroopalle eduksi se, mitä minä tässä kuulin. Kiitokset. Sitten edustaja Sarvamaa. Yes, <clears throat> Chairman, I think... Puheenjohtaja, minusta meidän todellakin nyt pitäisi käyttää tämä tilaisuus hyväksi ja käydä todellista keskustelua, sillä jos tämä asia hoidetaan näin viidessä minuutissa ja poistetaan sitten salista, niin olen kyllä ihan samaa mieltä Rova Greslen kanssa asiasta. Eli kun tämä tilaisuus nyt on, niin haluaisin ensinnäkin sanoa, että en ole ollenkaan tyytyväinen siihen, miten komission pääosasto, joka Berkistä vastaa, on täällä nyt vastannut, ja koska meillä on myös paikalla herra Rehema, joka on hallinnollista asiasta vastaava, niin hänen kanssa voitaisiin käydä todellista keskustelua. Muuten tämä on ihan kuin pelkkää tällaista teatteria, eikä tämä ole mitenkään järkyä. Me saamme liikaa palkkaa, ei, ei sillä vain tällaista pidä tehdä, vaan minä haluaisin esittää puheenjohtajalle, että tähän käytettäisiin vielä ehkä 50 minuuttia tähän keskusteluun. Pointers. Uh, ei, tähän ole mitään esteitä. Te olette kuunnelleet komission edustajien ja virastojen edustajien vastauksia ja ehdottaisin, että esitätte suoraan kysymyksenne tarkemmin virastoille. Kyllähän meillä tässä on aikaa tähän keskusteluun. Onko hyvä. Thank you. Hyvä. No senkin Berekin osalta. Tässä, mitä vastasitte muutama minuutti sitten lähditte liikkeelle siitä, että 2012 virasto oli vielä aloitusvaiheessa. No, minä olen tähän asiaan paneutunut aika lailla yksityiskohtaisesti, mutta olen sitä mieltä, että näin ei nyt kuitenkaan ollut, sillä viime vuonna Berek oli jo vastuuvapaus menettelyssä mukana. Valitettavasti edustaja Gerber ei ollut täällä mukana, mutta hän voisi kyllä kertoa, että tästä asiasta jo viime vuonna mainittiin, mutta mitään ei kuitenkaan tehty. Päinvastoin tilanne on todella pahentunut vielä vuoden kuluessa. Eli tämä on ensimmäinen asia, johon haluaisin kannanoton joko Connect-pääosastolta tai sitten virastolta tai molemmilta. Kiitos. Okei. Okay. Please. Okay, my name is Rein van der Zee from uh, Digibudget. Minä olen budjettipääosastosta ja koordinoin vastuuvapausasiaa. Voimme mennä yksityiskohtaisesti näihin kysymyksiin. Meidän pitäisi antaa DGlle ja virastolle mahdollisuus selittää näitä yksityiskohtia vielä syvällisemmin. Olisi järkevämpää tarjota tasapainoista ja konkreettista vastausta, vastauksia esittelijälle. Ehdotan, että komissio sitoutuu siihen, että toimitamme nämä vastaukset viikonloppuun mennessä. Eli tässä nopeasti siis toimisimme, jotta tarkistukset vielä ehtivät. Okei, okay, but uh, now I... No. Nyt tämä on aika hankalaa minulle puheenjohtajana. Muistan, että Makovein mietinnön. Makovein mietinnössä tämä valiokunta esitti hyvin kriittisiä kysymyksiä virastoille. Sitten löysimme keinon hoitaa asia hieman käytännöllisemmällä tavalla, joka ei skandalisoinut millään muotoa näitä virastoja. Mutta meidän on nyt tehtävä hyvin selväksi, että tämä on mahdollisuus tehdä tästä valiokunnasta vakavasti otettavaa. Eikä eh, minusta teidän pitäisi olla antamatta meille vastauksia täällä. Esittelijä esitti kysymyksiä, hänen eh, mietinnössään, samoin kuin tilintarkastustuomioistuin on esittänyt kysymyksiä, joten kyllä meillä on oikeus odottaa tarkkoja eh, vastauksia. Okei, kirjallisena kyllä se käy kirjallisessa muodossa niin, että palaamme menettelytapaan, jonka me halusimme tavallaan jo haudata. Ja ehdottaisinkin, että seuraavalla kerralla te käytätte tilaisuutta hyväksenne ja vastaatte kysymyksiin niin, että jäsenillä olisi sellainen olo, että meidät otetaan vakavasti. Selvä. Miten me nyt hoidamme tätä asiaa eteenpäin? Anna nyt vielä puheenvuoron valiokunnan jäsenille. On, haluammeko me esittää täällä vielä konkreettisia kysymyksiä, tai jos ei ole mahdollista komission puolelta, niin ehdotan, että teemme tämän toisella menettelytavalla. Edustaja Gressel, olkaa hyvä. Me istumme täällä kaikki yhdessä saadaksemme selvitettyä asioita ja virastot ovat paikalla. Ja jos te ette ota meitä vakavasti, niin sekin pannaan muistiin. En minä ymmärrä tätä, että me esitämme kysymyksiä, virastot ovat paikalla, eivätkä kykene vastaamaan näihin kysymyksiin, vaikka kysymykset ovat hyvin yksinkertaisia. Kysymykset olivat vain, että mikä on teidän suunnitelmanne? Joten minä olen nyt tässä aika pöyristynyt. Ja minä en hyväksy sitä, että te annatte minulle täällä kotitehtäviä. Minulla on ihan tarpeeksi ö, luettavaa ja tehtävää ja minä olen vaaleissa. Eli minä toivon todellakin, että kukaan ulkopuolinen ei ole seurannut tätä kokousta, koska minä tiedän jo, mitä ihmiset tulisivat minulle sanomaan. Näin ei voi jatkaa, eikä minua jatketa, valita uudelleen, jos tilanne on tällainen. Vielen Dank, äh, kollegi Deutsch. Kiitokset sitten kollega Deutsch. Äh, Hyvä puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin jatkaa siitä, mihin Rova Gresle lopetti. Pyydän anteeksi. En halua tässä nyt ketään vaivata. Olen täällä nyt viidettä vuotta käsittelemässä virastojen vastuuvapausmenettelyä. Tiedän, että täällä on muita, jotka ovat olleet paljon pidempään, 10 vuotta tai ehkä 20 vuotta jo tässä työssä mukana. Ja yleisesti ottaen meillä on sellainen tunne kuin mitä viimeksi oli joskus kansakoulussa. Eli että eh, täällä eh, virastot vain hymyilivät, mutta ikään kuin katsottamme ovat aika lailla hölmöjä. Tämä keskustelu täällä nyt sujuu sillä lailla, että jos jossain jäsenvaltiossa kun puhutaan julkisten varojen käytöstä, käytäisiin tällaista mielipiteen vaihtoa, niin kyllä varmasti joku toimielinneuvosto, parlamentti tai komissio tästä kovasti loukkaantuisi, että Suomessa tai Saksassa tai Alankomaissa, Espanjassa tai Unkarissa, miten voi tapahtua tällaista. Ja kuitenkin me nyt olemme täällä, tämä täällä on tärkeiden toimielinten edustajia ja kuitenkin käydään vain kuuren vuoropuhelua ja minulla olisi tässä eh, esitys, jota esitän esittelijällekin, eli että olisi tärkeää, että me voisimme kerta kaikkiaan lykätä kaikkien virastojen vastuuvapauden myöntämistä kaikki, ne jotka toimivat toimineet hyvin ja ne jotka toimivat toimineet huonosti me voimme antaa selvän viestin, että virastot voivat tässä pelata ihan minkälaista tahansa peliä, mutta tämä ei voi jatkoa näin, sillä meillä on tässä tietty määrä, ehkä 30, en tiedä kuinka paljon, mutta ehkä vielä enemmän. Ehkä tässä edustaja voi minua auttaa, kuinka monta, jos tässä voitaisiin sitten keskustella virastojen kesken ja miettiä sitä, kannattaako todella tällä lailla jatkaa tätä keskustelua. Haluaisin vielä muistuttaa, että aion esittää tähän liittyvän tarkistuksen myös, että virastojen vastuuvapauden myöntämistä pitäisi eh, yleisesti ottaen lykätä. Ei ainoastaan siis niiden, joissa on ongelmia, vaan kaikkien. Ihan siksi, että tämä on menettelytapaan liittyvä kysymys. Ja tästä on jo paljon eh, kokemusta, sillä tämä eh, on neuvoston osalta toiminut jo monta vuotta näin, että aina menettelytapoihin liittyvistä syistä vastuuvapauden antamista lykätään. Kiitos. Mm. Kiitos. Minulla on täällä nyt enemmänkin puheenvuoropyyntöjä valiokunnasta ja sitten annan äh, budjettipääosastolle ja virastojen edustajille puheenvuoron. Sitten kollega De Jong, olkaa hyvä. thank you, Mr. I, would like to, uh, Kiitos puheenjohtaja. Heijastelisin sitä, mitä kollegat jo totesivat. Alkuun totesin, että erityisesti Catherine dayn kommenttien jälkeen komission kannasta suhteessa virastoihin. Olen aika lailla huolissani ja olen erityisen huolissaan, koska komissio ei voi vastata kysymyksiin. Näin ei saada sitten vuoropuhelua. Ja jos tämä jatkuu tällä tavalla vuosikausia, niin seuraavallakin kaudella sitten valiokunnalla on sama ongelma edessään. Meidän on oltava aktiivisia, valppaita ja olen samaa mieltä siitä, että on mahdotonta minulle myöntää vastuuvapautta, jos en ole täysin perillä asioista. Kiitos. Vielen Dank. Und Herr Geier noch, bitte. Kiitos. Sitten Herr Geier. Ja, das geht in die gleiche Richtung. Niin samansuuntaisesti. Ei teidän nyt tulisi provosoida tätä valiokuntaa. Me istumme tässä vuosittaisessa menettelyssä, jossa on kysymys virastojen vastuuvapauden myöntämisestä. Ja tämän menettelyn tulisi lopuksi viedä siihen, että virastojen hallinto toimisi paremmin ja että eurooppalaisen veronmaksajan rahoja suojeltaisiin paremmin. Me käytämme tätä menettelyä tässä muodossa sellaisella tavalla, että virastot voitaisiin tarkistaa yksittäin, mutta minun olettamukseni olisi siis myös se, että tämä olisi oikeutettua sillä tavalla, että kaikki virastot voisivat myös antaa oman lausuntonsa ja näkemyksensä. Eli esimerkiksi millä tavalla tehtävien jako tapahtuu komission ja virastojen kesken. Minä haluaisin puhua viraston edustajien kanssa, enkä komission kanssa niiden jonkinnäköisenä turvakilpenä. Ja, vielen dank. Kiitos. No ehkä tässä nyt on myös väärinkäsitys ja sen vuoksi olisin iloinen, jos komission edustaja tai virastojen edustajat voisivat hieman enemmän vastata näihin esitettyihin kysymyksiin, koska meillä valiokuntana on intressi siinä, että löytäisimme konkreettisia ratkaisuja. Ja virastojen kohdalla meillä on aina sellainen tunne, että nämä virastot ehkäpä siksi, että ne ovat siroteltuna ympäri Eurooppaa, on aika vaikea tavallaan saada sitä kattavaa kuvaa. Ja sen vuoksi virastot ja virastojen olemassaolo on asia, jota parlamentti on kritisoinut, mutta ihan virastot eivät voi itse tätä muuttaa, koska nehän toimivat perustamissopimusten mukaisesti. Näin jäsenvaltiot ovat poliittisesti päättäneet ja me sen hyväksymme, vaikkakin me näimme tässä tiettyjä poliittisia äh, haittapuolia ja sitä, että on vaikeampi käyttää rahoja tehokkaasti ja valvoa niitä. Mutta tämä parlamentti kansalaisten edustajana voisi kuitenkin odottaa, että me edes saisimme vastauksen niihin kysymyksiin, joita olemme esittäneet ja että nämä vastaukset olisivat tyydyttäviä. Nyt annan ensiksi komissiolle budjettipääosastolle puheenvuoron, koska tehän koordinoitte kaikkea ja ehkäpä me pääsemme tässä nyt sellaiseen vastaukseen, joka olisi valiokunnan kannalta tyydyttävää. Not our, um... Puheenjohtaja, meidän tarkoituksena ei tietenkään ole vältellä kysymyksiä tai olla antamatta vastauksia, jos niitä on olemassa. Jos nyt prosessin ymmärrän oikein, niin virastot kutsuttiin edelliseen valiokunnan kokoukseen ja virastot eivät saaneet kutsua tähän kokoukseen. Tällä hetkellä komission pääosastot ovat edustettuina vastaamassa samalla tasollaan. Nyt ei olla siis virastojen tasolla paikalla. Sen takia tarjosimmekin kirjallisia vastauksia ja tämä onnistuisi hyvin lyhyellä aikataululla. Esimerkiksi Berekin tapauksessa kirjalliset vastaukset voidaan antaa vielä tänään. Kyse ei ole siitä, että välttelisimme vastausten antamista, vaan jotta saisimme pikemmin parempia vastauksia. Jos sitten toinen pääosasto vielä haluaa lisätä tästä jotakin teknologiainstituutista, niin tässä oli, olisi jo alkua. Vielen Dank. Bitteschön. Kiitos. Olkaa hyvä. Ähm, voilà, ähm, le... Kiitos. Viraston johtaja tuli 20. tammikuuta kokoukseen, minne hänet kutsuttiin. Hän lähetti etukäteen vastaukset 43 tarkkaan kysymykseen, mitkä hänelle oli esitetty. Ja jos lisää kysymyksiä on tai jos vastaukset eivät ole tyydyttäviä ja lisäkysymyksiä tulee esiin, niin tietysti molemmat pääosastot ovat valmiita paneutumaan asiaan uudelleen. Ei tässä nyt pidä tulla sellaista mielikuvaa, että me halunneet vastata. Tietysti virastolla ja komissiolla on kullakin omat vastuualansa, jotka pitää huomioida, mutta jos teillä on hyvin eh, tarkkoja kysymyksiä näiden 43 kysymyksen lisäksi, jos on jotain puutteita, no kaikki tämä on toimitettu teille etukäteen ja 20. tammikuuta niitä käsiteltiin, mutta olemme tietysti täysin teidän eh, käytettävissänne. Okei. Okay. Ja, ich glaube, mehr können wir jetzt nicht erreichen. No niin, enempää emme nyt tässä saa aikaiseksi, mutta annan vielä esittelijälle puheenvuoron. Now, let's take it. No, otetaan nyt ihan iisisti. Jos tässä nyt lähdetään suurentelemaan tätä asiaa ihan suhteettomaksi ja sanoa, että koko vastuuvapausmenettely menettely ei toimi, niin sitten voisimme saman tien panna pillit pussia ja häipyä paikalta. Ei tämä ole niinkään menettelytavallinen ongelma, vaan on olemassa selkeitä askelia. Ja minusta tässä pitää ottaa vähän etäisyyttä ja katsoa 31 virastoa ikään kuin vähän, vähän kauempaa. Ja tämän koko harjoituksen tarkoitus on mielestäni se, että kun yritän nyt vähän nostaa tätä tasoa, ja voin täysin yhtyä siihen, mitä herra Gair sanoi, että meidän pitäisi kunnakin vuonna odottaa, että lopputulos olisi vähän parempi. Joka vuosi pitäisi saada aikaiseksi vähän parempaa toimintaa yleisesti ottaen virastoilta. Mutta ei ole realistista ajatella, että kaikki näin vain muuttuu. Ja meidän pitäisi tehdä niin kuin minä olen tässä tehnyt. Eli että katsotaan näin hiukan etäisyyttä ottaen ja mietitään, näytkyykö sieltä joku virasto erityisesti ja ne sitten otetaan erityiskäsittelyyn ja tämä on esimerkkinä muille. Järjestettiin siis tämä kuulemismenettely ja se sujui hyvin. Ja se mitä minä en täällä nyt ymmärrä on, että komissio tai virastot tänään helmikuun 18. päivänä sanovat, että nyt tarvitaan vielä vähän lisää aikaa viikon verran suurin piirtein, sillä kyllä nämä mietintöluonnokset tulivat painosta jo kauan sitten. Kaikki ovat ehtineet ne lukemaan ja tiedän, että se virasto, joka todella erottui sieltä on todella tutkinut tarkkaan oman paperinsa ja kyllä heillä on vastaukset valmiina, eli tässä mennyt aika ihan hukkaan. Oli hyvä kuulla nämä EITn vastaukset tai saada ne, ja ne löytyvät täältä luonnoksesta ja kuulemisen jälkeen sitten laadittiin eh, uusi versio, ja nyt teillä on kaikilla tämä luonnos ja voitte havaita, että vaikka Berkeä ei alun perin kutsuttu mukaan, mutta se mistä mihin minä en ole tyytyväinen, kun katsotaan. Sitten EITn osalta on myös tiettyjä ongelmia ja myös EIOPan osalta oli näin, mutta kuulemistilaisuudessa he pärjäsivät mainiosti. Eli tämä kyllä on järkevää. Tämä on tämä yleiskuva. Me sitten tarkastelemme kutakin virastoa erikseen ja alusta alkaen seitsemällä virastolla oli kaikki ihan kunnossa, eli sieltä vaan saatiin sitten nämä luonnokset painoon saman tien. Ja nyt vähitellen on päästy tähän tilanteeseen, kun puhutaan vuodesta 2012. Eli on nämä tapaukset, jotka eivät ole kovinkaan hyvin suoriutuneet, ja kun olemme kaikkia näitä nyt ehtineet tarkastella, niin kuitenkin olemme tässä vaiheessa, teillä on nyt nämä mietintöluonnokset. Teillä on viikko aikaa sitä tarkistuksia. Jos emme saa vastauksia, niin lopputulos on perekin osalta kyllä tässä tapauksessa todella huono. Muista en voi puhua, sillä on muitakin e, edustajia. Esittelijällä on vain yksi ääni sitten 18. maaliskuuta, muistakaa tämä. Mutta ei tähän liian kevyesti pidä suhtautua, sillä muuten ei tiedä, mitä, mikä valiokunnan lopputulos on 18. maaliskuuta. Ja siksi minä taas muistutan, että haluaisin eh, vielä Berekiltä lisää kuulla. Minä puhuin herra Reman kanssa eh, ennen kokousta ja tiedän, että hän on kyllä valmistautunut tähän. Ehkä tilintarvostuomioistuin on jotain ymmärtänyt väärin, ehkä minä ymmärsin jotain väärin. Eli jos mietintöluonnos ei heijastele todellisuutta, niin sitten on kuultava nyt, koska tiistaina on tämä määräaika ja sen jälkeen on äänestys. Kiitos. Ja, okei. Okay. Uh, I... Selvä. Nyt annan vielä puheenvuoron virastoille. Berek halusi vielä käyttää puheenvuoron. Minä tässä vain mietin, millä tavalla me menemme eteenpäin koska tässä on vakavia kysymyksiä. Meidän täytyy odottaa konkreettisempia vastauksia. Se on yksi asia, mutta en haluaisi, että me lähdemme skandalisoimaan koko vastuuvapausmenettelyä muutamien kysymyksien vuoksi. Mielestäni se ei olisi soveliasta tai edes suhteellista, mutta tämä on nyt minun henkilökohtainen näkemykseni. Olkaa hyvä. Thanks, uh, Mr. Chairman. To give him... Kiitos puheenjohtaja. Vielä komission puheenvuoron. Se, mitä minä voin ehdottaa, ja uskon, että se voisi olla kaikkien osapuolten kannalta tyydyttävää, on se, että komissio kävisi tilintarkastustuomioistuimen pää, päätelmät lävitse ja yrittäisi tässä toimia lyhyesti. Nämä ovat teknisiä päätelmiä, emme lähde syventymään kaikkiin teknisiin kysymyksiin, mutta jokaisesta löydöksestä äh, selittäisimme ne toimet, joita BEREC on yhdessä johtokunnan kanssa toistaiseksi toteuttanut. Uskoisin, että tämä olisi paras lähestymistapa, jotta voimme selkeyttää tätä seikkaa. Toivottavasti tämä sopii teille. Pääkommentit, joita tilintarkastustuomioistuin nosti esille, oli se, että pahoitellaan, että tilintarkastusjärjestelmää ei oltu edelleenkään validoitu. käytettävissä olevien tietojen perusteella Berekin tilintarkastusmenetelmä on validoitu. Tämä oli tämä ensimmäinen kohta. Toiseksi toinen päätelmä tilintarkastustuomioistuimelta oli se, että sieltä kommentoitiin toimien avoimuutta ja sääntöjen mukaisuutta. Tuomioistuin pahoittelee, että eh, varainsiirrot jotka olivat 10 prosenttia määrärahoista, eivät vastanneet oikeudellisia sitoumuksia. Ja tässä oli sääntöjen vastaisuutta, kun ajatellaan sitoumuksia ja maksuja. Tässä mielessä Verek on täsmentänyt tarpeellisia menettelyjä siirtyjen toteuttamiseksi ja nämä tiedot on sisällytetty myös käsikirjaan, joka on kehitelty vuonna 2013. Meillä on myös tilinpitomanuaali. Kun ajatellaan varainsiirtoja ja vuotta 2011, jolloin aivan erityisesti kiinnitettiin huomiota ennakointiin ja minkälaisia määrärahasiirtotarpeita mahdollisesti tulisi. Tämä liittyy tähän toiseen päätelmään. Sitten kolmas päätelmä tilintarkastustuomioistuimelta keskittyi budjettiin konfliktiin ja varainhoitoon. Tuomioistuin totesi, että budjetin valvonta varainhoitovuoden aikana 2012 johti täytäntöönpano tasoon, joka oli vain 63,3 prosenttia. Komissio on seurannut budjetin täytäntöönpanoa vuonna 2011 ja 2011 seuranta on jatkettu sekä Berekissä että pääosastossa. 2013 on nyt vasta valmisteluvaiheessa, viimeistelyvaiheessa, kenties eilen saatiin tämä päätökseen. Ja täytäntöönpanotaso on parantunut nyt 85,5 prosenttia on tämä luku. Ja täytäntöönpano yli 70 prosenttia. Eli tässä tapauksessa menneisyydelle ei voida mitään, mutta voimme havaita, että parantumista on tapahtunut vuonna 2013. No sitten ähm, maksusitoumukset ja siirrot. Tuomioistuin pahoittelee, että tietyt sitoumukset peruttiin ja ilmaisee huolen siitä, että tiettyjä määrärahoja ei käytetty ja piti näin ollen peruuttaa. Pahoittelee sitä, että siirtojen määrä 2013 oli korkea, 90 prosenttia kokonaisluvusta. Ja näin ollen katsotaan, että on ongelmia Berekissä suunnittelun ja budjetin täytäntöönpanon osalta tarpeelliset menettelyt siirtojen osalta ja selkeät vastuumääritelmät on sisällytetty tähän tilintarkastusmanuaaliin käsikirjaan. Esimerkiksi 2013, joka on nyt viimeistelyvaiheessa siellä, siirrot maksu osalta 2013 oli 13 prosenttia kokonaisluvusta, eli alle kuin vuonna 2012. Näin ollen Berek parantaa toimintaansa tässä mielessä. Toinen löydös viittasi palveluksenottomenettelyihin ja hankintamenettelyihin hankinnoissa. Berek on määritellyt käsikirjassa asianmukaisen menettelyn. Sieltä löytyvät hankintasäännöt ja hankintaviranomaiselle on myös määritelty uusi rooli, jotta hän voi tarjota parempaa tukea koko menettelyn aikana. Kun ajatellaan palvelukseenottoa, siellä on kehitetty menettelytapaa ja on otettu käyttöön 2013 myös tukiväline. Ilmoitukset virastosta palveluksenoton suhteen ovat olleet myös ekan tarkkailun kohteena. politiikka määriteltiin Berekissä vuonna 2013 ja sitä on päivitetty sitten. On määräyksiä esimerkiksi henkilöstölle annettavista matkapuhelimista sellaisen henkilöstön suhteen, joiden on oltava käytettävissä, jotka matkustavat. On myös saatu päätökseen uusi pankkipalvelujen tarjoaja. On tehty yhteistyötä komission asianomaisten yksiköiden kanssa uuden varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti. Ja viittaus sisäiseen tarkastukseen ja tilintarkastustuomioistuimen päätelmä siitä, että on avoimia kysymyksiä sisäisen tarkastuksen alalla. BEREC on nyt täytäntöön pannut sisäisen tarkastuksen standardejaan toimintaohjelman mukaisesti sekä sisäisen tarkastajan yksikön kanssa yhteistyössä. 2013 on saatu myös ulkoista apua työohjelman parantamiseksi Berekissä, jotta voidaan formalisoida tämä prosessi. Selkeät vastuut ja selkeät aikataulut ja selkeät tehtävänannot määritellään tässä. On myös täsmennetty näissä käsikirjoissa menettelyä. Kaikki toimijat käyttävät käsikirjoja hyväkseen varanhoidon alalla. On hyväksytty myös tietoturvaohjelma ja siihen kuuluvat menettelyt. Tässä aivan lyhyt raportti, katsaus niihin toimiin, joihin BEREC on ryhtynyt tämän vuoden aikana, kuluvan vuoden aikana. Thank you very much. Kiitos. Haluaako kukaan muu? Vielä virastosta puheenvuoroa? Ei. No niin. Tämä oli jo huomattavasti parempi ja yksityiskohtaisempi raportti. Kiitos tästä. Ja nyt sitten esittelijä. Haluaisiko esittelijä vielä sanoa jotakin lopuksi? Yes, thank you, Chairman. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. ja kiitos tästä yksityiskohtaisesta selonteosta koskien suurinta osaa niitä kohtia, jotka mainittiin tässä mietintöluonnoksessa. No, minulla ei ole tässä mitään muuta sanottavaa. Haluan vain sydämestä kiittää kaikkia ja paneudumme nyt sitten tarkistuksia. Katsotaan, minkälainen valikunnan kannanotto vastuuvapauden lopulta on. Kiitos. Okay, thank you very much. We can conclude the... Selvä, kiitos. Katsomme nyt äh, tämän asian käsiteltyä loppuun. Nyt sitten olisin halunnut ottaa ajalla senderin, mutta hän ei ole paikalla. Mutta jos hän ei ole täällä, niin pidetään pieni tauko. ja jatketaan iltapäivällä. Ai, meillä ei ole iltapäivällä kokousta. Ai, tämä on viimeinen asia. No, mutta jos ei hän ole paikalla, niin en voi auttaa asiaa. No niin, selvä. She's there. Ah, ah. ah, hän tulee, hän tulee. Eli nyt annan puheenvuoron äh, Ines Ajala-Senderille. On the PIF äh, report, Ines. PIF-mietinnöstä. Okay. No. Okay. The floor is yours, please. Sí, gracias, presidente. Sí. Eh, el año. Kiitos. 2012 oli hyvin tärkeä vuosi, jos ajatellaan aloitteita, joita on tehty, jotta voitaisiin torjua petoksia ja säännönvastaisuuksia liittyen unionin budjettiin. Komissio valmisteli tämän ehdotuksen liittyen eurooppalaisen syyttäjän virastoon. Tämä on tärkeä asia ollut tässä valiokunnassa, josta on myös äänestetty. Tämä voi olla hyvin tärkeä väline. Ja Olafin uusi asetus on hyväksytty ja on parannettu myös sen johtoa. Näin voidaan torjua petoksia paremmin ja myös samanaikaisesti kun esitettiin syyttävirastoa, on parannettu rikosoikeuden kautta petoksen torjuntaa. Tämä on nyt sellainen puitteisto, jonka avulla voidaan harmonisoida rikokset ja yhteiset vähimmäisrangaistukset, saadaan aikaiseksi siis sellaiset puitteet, että petoksen torjunnasta tulee uskottavaa eurooppalaisella tasolla. Ja lopuksi sanoisin, tai sanoisin vielä liittyen komission esitykseen, että tilanne on aika vakaa, ei mitään erityisen yllättävää, mutta jos ajatellaan tuloja, niin tältä osin on ollut vähän vähennystä, 30 miljoonaa vähemmän. Jos ajatellaan siis identifioituja petoksia ja mitä tulee sitten menoihin, niin on tapahtunut jonkun verran lisäystä, eli noin 20 miljoonaa. Ei valtavia muutoksia, mutta kuitenkin tässä kustannukset ovat jonkun verran kasvaneet ja tämä on aina vähän hälyttävää, jotta voitaisiin asia ratkaista tartolla tavalla. Ja sitten mainitsisin myön, että liittyen tähän petosten mietintöön me olemme yleensä keskittyneet petoksiin, jotka tapahtuvat menojen yhteydessä. Ja tämä on aika vaikeaa, koska jäsenvaltiot toteuttavat 80 prosenttia budjetista ja sen takia meillä on ollut tätä perinteistä taistoa kun on pyrkineet auttamaan komissiota siinä, että jäsenvaltiot todellakin toteuttaisivat eh, talousarvion eh, sekä menojen että myös tulojen osalta mahdollisimman avoimesti ja niin, että säännön vastaisuuksia tulisi mahdollisimman vähän ja tietysti petoksia myös. On kuitenkin totta, että se, missä on eniten ongelmia, erityisesti viime vuosina kriisin yhteydessä, no tämä on ollut tulojen puoli. Tämä kävi ilmi, kun äskettäin neuvoteltiin eh, rahoitusnäkymistä ja nyt on pystytty vielä selvemmin havaitsemaan sen ongelma, joka liittyy veron veronkiertoon ja veropetoksiin ja kansalaiset ovat tästä tietoisia. Eli tämä liittyy siis tuloihin, kun budjetti vähenee vähenemistään, niin meidän on vaikea pakottaa jäsenvaltioiden käyttöön tällaisia petosten torjuntavälineitä, mutta jos ajatellaan tulojen alaa rahoitusnäkymysten rahoitusnäkymien pohjalta on selvää, että on tehtävä suuria muutoksia, ja parlamenttikin on tätä pyytänyt siihen, miten luodaan tarpeeksi kattava talousarvio, että huomioidaan kansalaisten eh, odotukset ja toiveet, niin meillä on täällä tällainen kasvain, ikään kuin syöpäkasvain, ja tämä liittyy vero petoksien ja veron torjuntaan. Ja komissio sanoi, että tämä koskee kutakin Euroopan kansalaista ja kyseessä on noin 2000 euroa per kansalainen vuosittain. Ja tämä ei ole mikään pieni määrä, jos ajatellaan kuinka paljon rahoja leikataan e, julkiselta alalta ja myös ihmisten palkoista. Ja kun puhutaan petoksen petoksista verotusalalla, niin meillä on myös nämä ALV-petokset, jotka on mainittava, kun meillä on tämä taatuma, aika ja kriisi vaikuttaa suuren osaan jäsenvaltioita, erityisesti Etelä-Euroopassa, niin voimme havaita, että nyt kun on ollut talouden tällainen sektori, joka on ollut ikään kuin B-taloutta tai pimeää taloutta tähän asti ja siitä on sitten vähän päästy eroon ja on tilanne parantunut, mutta nyt kuitenkin on taas havaittu, että uudelleen alkaa tulla näitä tällaisia ongelmia. Sieltä löytyy virheitä ja viivästyksiä ja tämä koskee 1,5 prosenttia BKT. Lähes 193 miljardia eh, euroa on ALV-petosten arvo yksi huonommin toimista maista on minun maani. Kyseessä on noin 15 miljardia eroa sen välillä, mitä pitäisi kerätä veroja ja mitä itse kerätään, mutta myös Saksan yhteydessä on 27 miljoonaa ja Ranskassa ja Italiassakin nämä summat ovat hyvin suuria ja komissio sanoi, että tämä ei ole ainoastaan veropetoksista johtuvaa, vaan myös siksi, että on tullut paljon konkursseja. Esimerkiksi Espanjassa pienet ja keskisuuret ja suuretkin yritykset ovat kaatuneet. Tai sitten on tämmöistä veron kiertoa, ihan laillista kiertoa, eli voidaan laillisesti kiertää ALV-maksuja. Ja tämän kyllä pitäisi panna hälytyskellot soimaan, koska meidän pitäisi pystyä nyt muuttamaan lainsäädäntöä sillä lailla, että tämä ei olisi mahdollista. Ja komission tiedonnosta käy ilmi, että täällä on e, tiettyjä muutoksia, jos ajatellaan sääntöjen vastaisuuksista tiedottamisasiaa. Eli jäsenvaltiot nyt parantavat e, identifiointimenetelmiä kaikista, kaikkia säännönvastaisuuksia koskien, vaikka kyseessä olisi edes petos. Eli tässä avoimuus paranee, mutta ongelma on kuitenkin se, että kun säännönvastaisuudet tulevat esille, niin valiokunta sitten syyttää heitä ja sanoo, että no niin, siellä on valtavasti säännönvastaisuuksia, mutta meidän pitäisi kuitenkin pystyä nyt identifioimaan ja ymmärtämään se, että jäsenvaltiossa todellakin pyritään tekemään yhteistyötä eh, komission kanssa, jotta voitaisiin löytää ongelmat ja pitää ymmärtää, että, että osittain tämä johtuu siitä, että nyt parannetaan tätä identifiointia, eikä vain siksi, että petoksia olisi enemmän, vaan niitä löydetään paremmin. Ja komissio on sitten syvemmin analysoinut näitä säännönvastaisuuksia, joita pidetään petoksen omaisina. Eli tässä halutaan todellakin erottaa toisistaan eh, virheet ja sitten petos. Kyllä tämän pitää olla tärkeä osa tätä meidän ehdotustamme. Ehdotuksessamme me siis puollamme näitä uusia välineitä ja myös sitä, että annetaan tunnustusta niille jäsenvaltioille, jotka pyrkivät yhä paremmin löytämään ongelmat ja tässä on 2006 eh, kauden eh, loppukäsittely myös tapahtunut ja tästä on puhuttu valiokunnassa ja tintarkastustuomioistuimen kanssa, että kun me työstämme vuosittaisia raportteja ja mietintöjä, mutta kuitenkin on monivuotisia rahoituskehyksiä, niin sitten nämä korjaukset, niitä tulee vielä paljon enemmän silloin, kun koko kauden loput tilinpäätös tehdään ja sinne nämä kasaantuvat sitten aina nämä ongelmat. Eli pitäisi pystyä myös löytämään sellaisia välineitä, joilla voidaan eh, budjetin täytäntöönpanon aikana eh, tiedottamaan näistä ongelmista, ettei tämä kaikki kasannu sitten sinne loppuun. Ja tämä aiheuttaa lykkääntymisiä ja siellä on myös kielteisiä budjettivaikutuksia. Mietinnössä pyydän ja te voitte tätä vielä parantaa tarkistuksillanne ja minäkin omillani. Pyydän, että tehdään parempaa seurantaa liittyen komission vuosittaisiin raportteihin ja sitten niin kuin komissio sanoo, että jäsenvaltiot eivät aina näitä suosituksia kuitenkaan noudata ja meidän pitäisi jollain tapaa voida eh, vaatia, että jäsenvaltiot selittäisivät, mikseivät ne aina näitä suosituksia noudata. Olisi myös tärkeää, että tämä ALV-uudistus 2011 vuodelta, joka 2012 vuonna oli vasta ensimmäisessä täytäntöpanon vaiheessa, niin siitä pitäisi nyt tulla kuitenkin jo tuloksia erityisesti jos halutaan, että jäsenvaltioissakin seurataan sitä, miten tämä on pantu täytäntöön ja tarvitaan nopean järjestelmiä. Ja on tärkeää, että ALV menettelyä myös yksinkertaistetaan. Ne alat, joilta löytyy eniten säännönvastaisuuksia ja petoksia, liittyvät maatalouteen, vaikka kuten täällä valiokunnassa on jo kauan sitten sanottu, kun oltiin siirtymässä ensimmäisestä pilasta toiseen pilariin, niin tuolloin sanottiin, että suurin riski liittyy maaseutukehitykseen. Eli nämä ovat nämä suorat tuet. Suorin tukiin liittyy suurimpia ongelmia petosten torjunnan osalta. Ja jos ajatellaan sitten kohesiota. Sieltäkin on löytynyt kaikenlaista, vaikka komissio odottaa niin kuin mekin, että tämä uusi lainsäädäntö, jota on nyt uusien asetusten kautta oltu panna täytäntöön, ja kun tässä nyt eh, lyhentää näitä määräaikoja, näin saataisiin parannusta petostilanteeseen. Ja jos ajatellaan sitten liittymisvalmisteluja, niin komissio sanoi, että valtiot, jotka olivat eh, liittymistä valmistuneessa vaiheessa, niin tästä on jo päästy eteenpäin ja näin on voitu ottaa käyttöön tällaisia mekanismeja, joilla petosta torjutaan jos ajatellaan sitten kansainvälisiä sopimuksia, niin tämä on mielestämme hyvä ja on tärkeää, että siellä on petos, petosten vastaisia lausekkeita vaikka tämä on nyt ehkä nyt vähän eri asia, mutta kuitenkin uudessa komission korruptio kertomuksessa, jota emme kaikilta osilta ole vielä ottaneet mukaan tänne, vaan tämän tehtävästen tarkistusten kautta, mutta sieltä, mm, siellä mainitaan kuitenkin niitä, mm, ne maat, jotka ovat mainiltaan parempia, jotka ovat avoimempia, jos ei ole korruptiota, mutta sitten kun lähdetään ulkomaille, niin siellä tilanne on erilainen. Ja parlamentilla on nyt enemmän vaikutusvaltaa ja tämän pitäisi johtaa siihen, että otetaan näitä petosten torjuntalausekita tuonnekin mukaan. Ja lopuksi sitten on hyvä, että Olafissa on tehty rakenneuudistuksia ja näin parannetaan yhteistyötä kansallisten yhteistahojen kanssa. Ja tämä koskee erityisesti savukkeiden salakuljetusta. Tältä osin me juuri uudistamme sopimuksia suurten yritysten kanssa ja varmasti eh, tähänkin on vielä sanottavaa, jotta voidaan tilannetta parantaa. Ja lopuksi sanoisin vielä, että olen täysin käytettävissänne, voitte esittää kommentteja ja tietysti pyrimme vielä tarkistuksilla parantamaan tätä tekstiä, ottaen huomioon myös uusimmat tiedot, mitä komissiolta ja jäsenvaltiolta on saatu. Kiitos. Kedves eh, köszönjük. Hyvät kollegat, kiitos esittelijä tästä puheenvuorosta ja minä nyt haluaisin kysyä, että ennen kuin annan puheenvuoron edustajille, niin käännyn myös komission ja Olafin puoleen, onko heidän edustajan täällä paikalla ja haluavatko he ehkä sanoa jotain Rova Ajalla Senderin puheenvuoron jälkeen. Ilmeisesti ei ole sellaisia paikalla. No hyvä, ei ole. Näin sitten annan ensiksi puheenvuoron Ingeborg Gresslelle. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank. Also, ich möchte darauf hinweisen, dass der Jahresbericht natürlich nur ein Tämä vuosikertomus on vain yksi osa informaatiota Olafin tuloksista. Ja tässä osa infor, tästä osainformaatiosta puuttuu yksi tärkeä asia, nimittäin kysymys siitä, miten tärkeitä kynnysarvot ovat. Me olemme puhuneet tästä jo komission jäsenen kanssa, eli mikä merkitys on kynnysarvoilla, joilta Olaf käyttää omissa tutkimusprioriteeteissaan samoin kuin myös petoksen vastaisessa strategiassaan ja mitä, mikä merkitys niillä on Olafin päivittäiselle työlle. Muistuttaisin, että ESFn kohdalla meillä on 500 000 kynnysarvo ja maataloudessa se on jopa yksi miljoona. Eli jos vahinko, jos vahinko EUn budjetille on alle tämän summan, niin silloin Olaf ei ota niitä käsiteltäväksi ollenkaan. Maaseudun kehittämisessä tämä kynnysarvo on 250 000, eli alle tämän Olaf ei puutu. 99,83 prosenttia kaikista tapauksista tai maksuista maaseudun kehittämisessä ovat alle 250 000 euroa, joka merkitsee siis sitä, että 99,83 prosenttia näistä tapauksista ovat sellaisia, joita Olaf ei edes käsittele. Pää maatalouden pääosastosta on 11. helmikuuta 2013 kirjoitettu kirje Olafin pääjohtajalle, jossa kiinnitetään heidän huomiotansa tähän, mutta tähän kirjeeseen ei edes vastattu. Ennen kuin vasta kun vaadittiin vastausta, niin vastaus tuli kesällä. Eli EUn etujen suojeleminen, millä tavalla sitä voidaan suojella, jos ei edes komissio voi sitä tehdä tai Olaf ei tee sitä, eivätkä edes jäsenvaltiot tee sitä. 13. helmikuuta Olafin valvontakomissio antoi lausunnon näistä tutkimusprioriteeteista. Ja Ines, lähetän sen sinulle, jos ei sinulla ole sitä. Eli tämä kysymys, millä tavalla Olaf oikein toimii, täytyy huolehtia siitä, että kaikki nämä tilastotiedot vastaavat totuutta ja ne eivät liity mitenkään Olafin tehokkuuteen. Eli kaikki nämä sisäiset sovittelut, ne ovat täysin puhtaasti Olafin toimia ja jäsenvaltiot eivät ole siinä mukana mitenkään, jotenkin minä en hyväksy tätä. Ensimmäinen kysymys on, mikä rooli näillä kynnysarvoilla on Olafin työlle? Tähän kysymykseen on vastattava. Komission jäsen Shemeta valehteli meille. Hän sanoi, että tällä kysymyksellä ei ole mitään merkitystä. Se ei ole totta. Tämä on jatko Olafin jokapäiväiselle työlle hyvin tärkeä. Ja tutkimusstrategiassa se on oikeastaan se ainoa arvo, jolle koko tämä Olafin työ perustuu. Joten on erittäin hyvä, jos voisin tästä keskustella komission jäsenen kanssa ja tulen hänelle kirjallisesti tämän kaiken välittämään. Ja kysymys siitä, millä tavalla Olaf toimii, tätä täytyy käsitellä äh, hyvin tarkalla tavalla, koska se on tärkeää, koska äh, tuntuu siltä, että Olaf tekee kaikkea muuta paitsi omaa työtänsä, joka on nimenomaan petosten vastainen taistelu. Jos katson nyt tässä näitä vuoden 2014 tutkimusprioriteetti mietintön luonnosta, niin tässä on kaiken maailman asioita alussa ennen kuin varsinainen työ tulee. Kyllähän me tiedämme, että esimerkiksi tuloissa on kysymys ihan vain murrososasta kaikista tapahtumista. Eli tässä on paljon asioita, joka ei ole hyvää ja tervettä. Tämä kynnysarvo kysymys ei ole vielä mietinnössä, joten otamme sen esiin. Sitten on muitakin asioita, joihin haluaisimme selvityksen ja tulemme tekemään tähän tarvistuksia. Haluaisin vielä sanoa, että tätä viimeisintä PIF-mietintöä ei ole vielä työstetty komissiossa. Siihen tehtiin tarkistuksia ja komissio ei ole vielä tehnyt minkäännäköistä seurantaa niille. Joten eh, niin kauan kuin yhtä mietintöä ei ole käsitelty loppuun asti komissiossa, niin meidän ei pitäisi tehdä toista mietintöä eikä komission tule, eikä Olafinkaan uskoa, että se tosiasia, että meillä on eurovaalit, että me emme ottaisi tätä meidän tehtäväluetteloamme. Kyllä, se on meidän agendallamme ja luettelossa. Me hoidamme tämän asian ja toivon todellakin, että me voisimme saada myös vastauksen tähän edelliseen mietintöön. Kiitos. Kysymys ei, tisztelettel kérdezem, hogy Kiitos. Onko Muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan, eli Rovajala Sender, haluatteko ehkä reagoida siihen, mitä täällä on kuultu? Olkaa hyvä. Sí, gracias, presidente. <clears throat> sí, bueno, realmente... Niin, puheenjohtaja. Niin, minulla ei ole näitä uusimpia Olafia koskevia tietoja ja luotan kyllä siihen, että sinä varmasti tämän työn teet ja minä annan sille kaiken tukeni. Mutta sitten toinen asia liittyy tähän mietintöön, niin me olemme aina perinteisesti paneutuneet petoksiin ja menoihin ja koska meidän budjettimme on yhä pienempi, niin jossain vaiheessa pitää myös paneutua tuloihin. En nyt puhua Olafista, vaan puhun siitä, että on myös petoksia, jotka liittyvät EUn budjetin tulopuoleen. Minä olen huomioinut kyllä kaikki nämä ALV-petokset ja niin poispäin, ne ovat tärkeitä. Ja mitä tulee sitten menojen petosten identifiointiin, niin jos Olaf ei eh, työtänsä kunnolla tee, sinä puolsit eh, heitä jossain vaiheessa, minä taas vastustin, mutta on kyllä tärkeää jatkuvasti parantaa Olafin työtä. Ja nyt kun meillä on syyttäjän virasto, niin kyllä minä puolan sen olemassaoloa ja on sellaisia valtioita, jotka eivät sitä hyväksy ja ne eivät siis tule mukaan tähän soveltamisalaan. Minusta tässä tarvitaan rikosoikeudelliset puitteet ja sinähän työstää tätä asiaa. Ja sitten tarvitaan eh, syyttäjä, tarvitaan myös selkeät säännöt koskien näitä rikoksia. Toivottavasti tätä yhteistyötä pystytään tekemään. Ja minäkin olen lähtenyt liikkeelle Vohanin mietinnöstä ja siellä otetaan esille muun muassa se, että on käsiteltävä jäsenvaltioita jotka panevat täytäntöön suurman osan budjetista, niin tarvittaisiin heiltä, tai niiltä selkeä raportti, perusteltu raportti, jossa sanotaan, miksi noudateta komission tai parlamentin suosituksia, sillä mekin esitämme tällaisia suosituksia. Eli tämä siis sopii ja mielelläni kyllä otan vastaan kaikki tarkistuksesi. Kiitos. Ja muidenkin. Kiitos ja nyt mainitsen, että tarkastusten jättämisen määräaika on 25. helmikuuta 2014 kello 12. Ja nyt, hyvä valiokunta, olemme käsitelleet asiat loppuun ja kertoisin teille. Next time. Uh, yes, uh, uh, not a problem. Következő alkalommal módunk lesz majd a kont. Ensi kerralla voimme sitten käsitellä tätä asiaa, eli tämä on nyt viimeinen lause. 20. päivä torstaina on seuraava kokous. Ensin meillä on yhteinen kokous Liben kanssa ja sitten 12.30 asti jatkamme työtä. Olkaa hyvä, edustaja. Sí, presidente. No sé si... Niin, puheenjohtaja. En nyt tiedä, ymmärsinkö oikein, mutta ymmärsin, että 22. helmikuuta lauantai olisi tarkistusten jättämisen määräaika. Aha, 25. Niin, minä kuulin 22. Niinkö? jo anteeksi vaan. Tisztelt kérdezem, hogy a... Ja nyt kysyisin Olafin edustajilta, että, että Olafin edustaja on nyt saapunut tänne paikalle. Periaatteessa meidän kokouksemme on jo lopussa, mutta jos jotain kysymyksiä on tullut mieleen ottaen huomioon, että meillä on vielä aikaa, niin voimme antaa mahdollisuuden, että tähän liittyen Olaf käyttäisi puheenvuoron, mitä hän Rova Ajala Sender tästä asiasta ajatteli. Pitäisikö meidän antaa puheenvuoro? Sí, en principio, yo sí que te... Niin kyllä, minua kiinnostaisi voida esittää heille kysymyksiä. Ja nämä Rova Greslen kysymykset liittyen kynnysarvoihin. Ensinnäkin siis kynnysarvoista haluaisin kysyä ja sitten toisaalta prioriteeteista vuonna 2014. Ja niin kuin Rova Gressi sanoi, tässä on unionin menot neljällä sijalla. Ja meillä on kyllä aikaa. Millä olen varatunut kello 12 asti täällä olemaan. Millä on aikaa, eli jos teille nyt sopii, niin olisi kyllä hyvä, jos Olaf voisi kertoa meille jotain selventävää tähän liittyen. Jos sopii. Niin, selvitykset ovat aina tervetulleita mutta kyllä komissio olisi pitänyt olla täällä ajoissa ja minun täytyy sanoa, että minä en halua, minä kieltäydyn selittämästä samoja asioita kaksi kolme kertaa. Minun työaikani on arvokasta, jos ei kerta olla ajoissa paikalla. Hyvä. Edustaja, minäkin olen sitä mieltä, että... Eh, Ingeborg, entiendo tu enfado si... Niin, Ingeborg, kyllä minä tämän ymmärrän että olet ehkä näin vihastunut, mutta minä olen sanonut, että minulla olisi puheenvuoro kello 12. Minä uskon, että varmasti komission ja Olafinkin edustajat ajattelivat, että täällä olisi käsittely kello 12. Milloin sanottiin, että tämä olisi kello 12? Että kyllä tässä minun mielestäni vielä on jonkun verran aikaa. Ja minä kyllä mielelläni kuuntelisin, jos, jos sopii Olafin edustajia, jos vain mahdollista. Kiitos. Tisztelt képviselőtársaim, mielőtt bonyolult ügyrendi vitába bocsátkoznánk meg. Hyvät edustajat, annan nyt puheenvuoron Olafin edustajille. He tulivat tänne vähän myöhään paikalle, mutta voisivat kuitenkin nyt ottaa eh, kantaa, vaikka ei tämä siis heidän syynsä ollut. Ja, vielen Dank, äh, Herr Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin pyydän anteeksi, että me vasta tulemme paikalle, mutta kuten esittelijä sanoi, niin me oletimme, tai niin meille sanottiin, että tämä tulee esityslistalle noin kello 12. Olemme pahoillamme, että me tulimme näin myöhään, emmekä kyenneet seuraamaan keskustelua. Ja sen vuoksi en ole liioin kuullut tai edustaja Greslen kysymyksiä, mutta mm, sikäli mikäli mahdollista, niin yritämme toki vastata näihin kysymyksiin. Jos nyt ihan yleisesti voisin sanoa jotain tähän ajalla Senderin mietintöluonnokseen, niin komissio itse on miellyttävästi äh, yllättynyt tästä rakentavasta ja tasapainoisesta mietinnöstä ja ajattelin nyt äh, sitten jatkaa englanniksi, koska me yleensä käytämme englantia ja joskus jopa ranskaa. Mutta joka tapauksessa niin äh, Tämä on hyvin rakentava ja tasapainoinen mietintö ja arvostamme sitä kovasti komission taholta. Ja tämä on myös positiivinen signaali ennen Eurooppa-vaaleja ja se osoittaa myös, että Euroopan unioni, komissio ja jäsenvaltiot ponnistelevat, jotta voidaan taistella petos, petoksia ja korruptiota vastaan budjetissa. Komissio on laatinutta lainsäädäntöaloitteita samoin kuin muita, jotta voitaisiin taistella korruptiota ja petoksia vastaan. Täällä on mainittu PIF-direktiivi, EPO-aloite, josta äänestettiin tänä aamuna tässä valiokunnassa. Ja luonnollisesti myös Olafin uudistus, joka astui voimaan lokakuussa 2013. Ja haluaisin myös ottaa esiin ne toimenpiteet, mitä on tehty savukkeiden salakuljetusta vastaan vuonna 2013 ja FTCC-pöytäkirja. Nämä ovat kaikki hyvin arvokkaita toimia taistelussa petos, petoksia ja korruptiota vastaan. Tietänette myös, että julkiset hankinnat paketti on vihdoin viimein hyväksytty. Tämä on myös tärkeä väline jotta saadaan aikaan enemmän avoimuutta julkisissa halkinnoissa. Tämä on mielestäni myös hyvin tärkeä asia mainita. Tärkeää on myös se, että vaikkakin tässä on edistystä, niin meidän täytyy jatkaa ponnisteluitamme, emmekä vain lopettaa. Ja komissio haluaa jatkaa työtä jäsenvaltioiden kanssa. Me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. OLAF-säännöissä on nyt jäsenvaltiolla velvollisuus ottaa käyttöön AFKOS, ja komissio tekee mielellään jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä tässä niin, että kaikilla jäsenvaltioilla olisi tämä koordinointipalvelu ja komissio ja Olaf voivat myös vaatia jäsenvaltiota raportoimaan tuloksistaan mikä ei ollut mahdollista ennen Olafin, tai no se oli mahdollista pyytää, mutta nyt tämä on velvo, laillinen velvollisuus Olafin uudistuksen jälkeen. Ja tämä tulee helpottamaan tulevia vuosia niin, että voimme parantaa taisteluamme petoksia vastaan. Nämä nyt ihan yleishuomioina. Mm, kuulin tässä kollegalta, että täällä oli kysymyksiä kynnyksistä ja tutkimusprioriteeteista. En ole, vast, on, ole valmistautunut vastaamaan yksityiskohtaisesti näihin kysymyksiin, mutta Olaf-uudistuksen uudistus on myös se, että voidaan käydä poliittisia mielipiteenvaihtoja. Asetuksessa 883 tämä on mahdollista ja tämä tapahtui ensimmäisen kerran 8.4. toimielinten kesken. Ja Olafin pääjohtaja on paikalla samoin kuin myös valvontakomitea joten tämä tapahtuu 8. huhtikuuta ja siellä yksi erityinen asia esityslistalla ovat nämä tutkimuspainopisteet Olafissa. Ja siellä sitten tullaan käsittelemään näitä asioita syvemmin ja pääjohtaja esittelee myös IPP vuodelle, seuraavaksi vuodeksi. Köszönöm szépen. Kiitos. Edustaja Gressle saa puheenvuoron. Ich wollte mich nicht vordrängen, Ines, aber... En nyt halua etuilla Ines, mutta tänään kukaan ei ole vast- valmistautunut siihen, että heille esitetään kysymyksiä. Valvontakomitea on tehnyt äh, raportin IPPstä. Samoin tässä on vielä kysymys näistä kynnyksistä ja komission jäsen valehteli meille. Ja minusta on nyt ikävä, että joudun tässä nyt ottamaan näin kovaa kantaa tähän, mikä rooli IPPllä on Olafin työssä ja kaikki ne asiakirjat, joita minulla on, niin niissä nämä kynnysarvot ovat erittäin tärkeitä tai itse asiassa ainoat kriteerit, otetaanko jokin asia käsittelyyn vai ei. Ja kun luen vuoden 2012 vuosikertomuksen, niin en minä halua odottaa tässä enää eteenpäin, koska jostakin asiasta puhutaan. Me tarvitsemme vastauksen. Ja se, mikä minua todellakin raivostuttaa, on se, että näistä valiokuntakysymyksistä tulee ihan turhia ja älyttömiä, jos kaikki vain annetaan minulle kirjallisena jälkikäteen, jos kukaan ei tiedä, mistä puhutaan ja mitä heiltä kysytään. Minä haluaisin todellakin sellaisen keskustelukumppanin, joka tietää, kuinka asioista puhutaan ja miten vastataan. Eli mikä rooli on kynnysarvoilla Olafin työssä ja mikä rooli niillä oli 2012, miten tai sitten nämä sisäiset sovittelut, joista jotka eivät ole prioriteetti, vaikka nehän ovat kuitenkin Olafin ydintyö. Eikä ole yhtäkään jäsenvaltiota, joka voi tehdä yhtään mitään asialle, ja mitä sitten kaikki nämä tapaukset, jotka ovat tämän kynnysarvon alapuolella, mitä niille kuuluu ja mitä niille tehdään ja onko tässä minkäännäköistä seurantaa. Koska Olafin uudistuksen tarkoituksena oli nimenomaan parantaa informaatiota, eikä vielä vuodelle 2012, mutta jotta voidaan suojella EUn taloudellisia intressejä, niin on todellakin tärkeää, näiden kynnysarvojen kohdalla. Minä esimerkiksi sanoin jo tässä, että 250 000 euroa on maaseudun kehittämisalalla tämä kynnysarvo ja yli 99 prosenttia kaikista summista ovat alle tämän 250 000 euroa, joka on kynnysarvo, eli ei mitään tutkita. Joten haluaisin todellakin vastauksia ja mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Van-e még kérdése észrevétele? Onko kysymyksiä tai kommentteja vielä? Jos ei, niin annan puheenvuoron Olafin edustajille. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ähm, ich bitte um... Kiitos äh, puheenjohtaja. Pyydän nyt hieman ymmärtämystä, että en nyt äh, kykene vastaamaan yksityiskohtaisesti edustaja Greslen kysymyksiin. Ja haluaisin painottaa sen vuoksi, että haluaisin äh, myös kuule- tai, tai keskustella tästä pääosastoni kanssa ja ne 8.4. Äh, käsitellään äh, tätä asiaa ja se on se tärkein asia esityslistalla, enkä halua lähteä sitä etukäteen käsittelemään. Ja mitä tulee IPP 2013 vuodelle, tästä on käyty keskusteluita ja budjettivalvontavaliokunnassakin on keskusteltu tästä ja se, mitä Gressle sanoi, 99,8 prosenttia nyt kirjaan sen muistiin, mutta herra Kessler teki selväksi, että vain pieni prosenttiosuus on sellaista, jota ei käsiteltäisi tämän kynnysarvon vuoksi meillä on IPPssä 2014, siinä ei ole mitään tällaisia vastaavia kynnysarvoja, ei mitään tämmöisiä lukuja, kynnysarvoslukuja. Ja muilta osin me olemme hyvin selkeitä siinä, mitä tulee tutkimusten avaamiseen artiklan 5 perustella Olafin sääntöjen mukaan, jossa sanotaan, mitä Olafin on huomioitava jotta se voi käynnistää tutkimukset. Ja tässä sanotaan, siteeraan, pääjohtajan päätös siitä, avataanko vai ei päätös, tutkimus tapahtuu tutkimus prioriteettien pohjalta, jotka me asetamme sekä vuosittaisen viraston suunnitelmien mukaisesti. Ja tämä päätös ottaa huomioon myös sen, että täytyy hyvällä tavalla tehokkaasti käyttää viraston resursseja. Ja näitä ohjeita me seuraamme. Ja IPPstä 8.4. herra Kessler on valmis vastaamaan hyvin yksityiskohtaisesti. Kiitos. Köszönöm szépen. Kiitos oikein paljon. Herra Rova Kressle. No, tämän lisäksi on myös komission anti, tai komission petosten vastainen strategia. Se kysymys, mitä minä esitin, oli mikä rooli on näillä kynnysarvoilla. Mikä rooli on kynnysarvoilla 2012 Olafin työlle? Se on tärkeää, koska minä väitän, että sillä on erittäin suuri rooli siinä, millä tavalla otetaan, avataan tutkimuksia. Tämä on minun teesini ja olen yrittänyt nyt perustella tässä myös sitä. Ja sen vuoksi olisin kiitollinen, jos nyt tähän tässä voisimme keskustella tästä. Olen iloinen siitä, että pääjohtaja tulee 8. huhtikuuta, mutta silloin on tärkeää. No, vuoden 2012 tarkistusten määräaika on tässä pian, ja minä olen pyytänyt, että viime vuoden PIF-mietinnön kysymyksiin komissio voisi vastata eikä Olafkaan ole siihen vastannut, mutta kiitokset nyt sitten, jos otatte silloin 8.4. Äh, esiin, koska Vogenin mietintöön haluaisin kirjallisesti nämä vastaukset, mutta olen hyvä, että meillä on sitten kokous, jossa voimme suullisesti äh, puhua näistä asioista. Kiitos, edustaja Geier. Also der, ähm, dem Hinweis auf die <clears throat> Änderungsanträge. Ines Ajalan mietinnön tarkistusten määrä aikaa ja se, mitä Grisli sitä sanoi, olen samaa mieltä. Mutta en niinkään ole kuitenkaan samaa mieltä tästä Grislen arviosta näistä kynnysarvoista. Jos komissio tässä petosten vastaisessa strategiassaan ottaa tämän ainoaksi asiaksi, niin tästä pitää puhua komission jäsenen kanssa, olen samaa mieltä. Mutta jos nyt tässä tarkastelen sinun teesiäsi, eli että Olaf, oliko se nyt 99, jotakin prosenttia, että Olaf ei näin paljon näistä tapauksista tutkisi, niin silloinhan jää hyvin pieni osa tämän maatalouden maksuista jäljelle. Jos vertaan tätä sitten näihin petoslukuihin, niin eihän ne ole, nämä eivät ole yhteensopivat. Ei maailma nyt ole niin mustavalkoinen. On myös muita jäseniä, jotka ovat keskustelleet jo pitemmän aikaa Olafin kanssa ja jotka jotka ovat sitä mieltä, että tämä kynnysarvo on vain yksi kriteeri, ei ratkaiseva. Ja jos komissio sitten sanoo jotain muuta, niin puhutaan tästä nyt sitten komission kanssa. Mutta se, että me tässä nyt puhumme EUn petoksen vastaista taistelusta ja siitä, että sitä ei olisi enää olemassa näiden kynnysarvojen vuoksi, niin tässä nyt maalataan pirua seinälle enkä minä haluaisi nyt tilannetta näin synkkänä nähdä. Madame Gressle. Gressle, alkaa hyvä. Äh, ausnahmsweise war das jetzt mal eine Zahl. Poikkeuksellisesti tämä nyt oli sellainen luku, jota minä itse en ole laskenut, vaan maatalouden pääosasto sen laski. Ja kirjoitti tästä Olafille tammi- vai helmikuussa viime vuonna, jossa pääosasto nimenomaan viittasi siihen, että tämä kynnysarvo, Olafin kynnysarvo maatalouden kehittämiselle, maaseudun kehittämiselle, että tämä on johtanut siihen, että vain murtoosa tapauksista voi tulla Olafin käsiteltäväksi. Eli kysymys kuuluu sitten, että kuka tätä käsittelee. Ei tässä nyt ole kysymys siitä, että oltaisiin mustavalkoisia tai siitä, että haluttaisiin mustamaalata Olafia, vaan kysymys on sitä, kuka tämän tekee. Jos me annamme jäsenvaltiolle rahaa ja samanaikaisesti sanomme, että me olemme perustaneet Olafin sen vuoksi, että jäsenvaltiot eivät ole valvoneet tätä asiaa. Ja sitten meillä on eh, nyt eurooppalainen yleinen syyttäjä. Jos Olaf ei hoita tätä asiaa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että ongelma on olemassa. Meillä on tässä vakava ongelma ja olen tässä yrittänyt nyt vain välittää se, miten paljon meillä on tapauksia, joita ei käsitellä näiden kynnysarvojen takia. Tässä on moninkertainen ongelma. Sitä minä tässä nyt yritin vain kertoa. Enkä minä tätä nyt niin pimeänä näkisi. Eli ehkä tässä nyt voidaan sanoa, tai sinä puhut tästä, että lasi on puoli tyhjä, mutta ei siitä ole kysymys. Puoli tyhjä, puoli täysi. Mutta mitä tapahtuu näille 99,6 prosentille, jota ei käsitellä? Also Frau Kressle, ich werde dem natürlich nachgehen. Äh, minä tarkistan asian, olen pahoillani, en äh, tiedä tästä kirjeestä yhtään mitään, mitä te otitte esiin maatalouden pääosaston kirjeestä tammi-helmikuulta, mutta mutta luonnollisesti me selvitämme tämän asian. Mutta ihan yleisesti voin vain sanoa, että jos te katsotte meidän tilastojamme vuodet 2012 ja 2013, joka pian julkaistaan, ja, ja herra Kessler, Kessler tulee silloin 8.4. varmasti kertomaan tästä yksityiskohtaisemmin, niin se käy ihan selväksi, että me teemme enemmän työtä, emme vähemmän. Mitä sitten tulee ylipäätään Olafin työhön, niin välillä me todella työskentelemme ihan äärirajoilla. Minä siterasin juuri Olafin säännön artiklaa 5. Voitte olla ihan varma siitä, että kaikilla aloilla, myös maaseudun kehittämisen alalla, olemme hyvinkin aktiivisia. Joten minä etsin käsiini tämän kirjeen, mutta sikäli mikäli kuin minä Olafin luvut tiedän, niin myös maatalouden sektorilla ollaan hyvin aktiivisia. Ja vuodelle 2014 uusi e IPPstä, sitä te tulette kuulemaan, tässä 8.4. kokouksessa. Ja eikä meillä tässä enää ole mitään varsinaisia kynnysarvoja, vaan tietynlaisia tällaisia lähtökohtia, jotka ovat olleet tärkeitä vain tässä suuressa kokonaisuudessa. Mutta koska me näemme, että tästä keskustellaan jatkuvasti, niin me päätimme, että me luovuimme näistä kynnysarvoista uudessa IPPssä. Eli minulla ei ole mitään suoria lukuja, mutta minun tietääkseni meidän lukumme 2012-2013 perusteella voin vain vahvistaa, että se mitä te sanotte ei minusta ole totta, mutta luonnollisesti minä etsin tämän kirjeen ja, ja katson sitä. Eh? Olkaa hyvä, edustaja Gressle. Olen nyt pahoillani. Minä en tästä nyt luovuta. 2012 silloin tehtiin paljon tilastoja. Ja olen niitä työstänyt monissa kirjelmissä ja tehnyt paljon seurantaa, koska minun mielestäni eh, tilastojen muuttaminen on johtanut siihen, että ei voida verrata sitä, mitä tapahtui ennen ja mitä nyt. 302, eh, 423 tapausta avattiin helmikuussa. Eli se on hyvin paljon tilastollisesti. Ja jos tästä nyt laskee, miten nyt tilastoja voidaan verrata, niin silloin teidän tehokkuutenne on laskenut. Jos otamme huomioon, mitä tapauksia Olaf on vienyt äh, päätökseen ja sitten sitä on seurannut, se, tehnyt vielä seurantaa sen jälkeen. Jos me otamme nämä tapaukset, niin silloin se on 20 prosenttia niistä tapauksista, jotka on päätetty ylipäätään minkälaiseen tulokseen. Vuosikaudet tämä oli 40-50 prosenttia. Eli olen eri mieltä. Teidän täytyy nyt käsitellä näitä tilastoja hyvin tarkasti. Minä olen yrittänyt näin tehdä ja sanon tässä, että en nyt pidä näitä luotettavina sen vuoksi, että tilastot eivät ole vertailukelpoisia johtuen näistä muutoksista. Ja olisin iloinen, jos näitä uudistuksia ei olisi tehty, koska silloin me voisimme vertailla näitä asioita keskenään paremmin. Eli haluan vielä vain sanoa tärkeää, että me emme valehtele itsellemme. Kun nyt olemme jo keskustelun loppupuolella, niin antaisin vielä puheenvuoron Olafin edustajalle ja sitten edustajalle Senderille, jotta ehkä toisella kertaa voisimme tämän asian käsittelyn lopettaa. Kiitos, että vielä saan puheenvuoron. Haluan vastata Rova Greslelle. Olette ihan oikeassa. 2012 meillä oli, me muutimme tiettyjä tilastoja johtuen eh, Olafin uudelleenjärjestelyistä. Kyllähän te tiedätte, että tästäkin on puhuttu usein. Ensimmäinen helmikuuta 2012 Olafissa tehtiin uudelleen järjestelyitä, myös tutkimusmenettelyitä sopeutettiin niin, että Olaf olisi tehokkaampi. Joten siltä osin on ihan totta, että 2012 oli tällainen eh, siirtymäkausi ja toki se näkyy myös Olafin vuosikertomuksessa, mutta me olemme tehneet hyvin selväksi, että tämä on avoimesti tapahtunut ja avoimesti selvitetty. Ja minun mielestäni pääosaston oikeus on katsoa oma organisaationsa ja tehdä niitä muutoksia, jotka pääosaston mielestä ovat välttämättömiä, jotta saadaan aikaan enemmän tehokkuutta tutkimuksiin. Ja viittaan jälleen kerran tähän 8. huhtikuuta kokoukseen, koska silloin te näette 2013 raportin ja silloin te näette, että meillä on hyvät tulokset, joka osoittaa, että ne muutokset, joita on tehty Olafissa, ovat vaikuttaneet. Mutta tiedot tulevat vasta huhtikuussa ja itse raportti julkistetaan huhtikuun lopussa. Kiitos ja lopuksi annan edustaja Aila Senderille puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Oli hyvä olla paikalla tässä keskustelussa, jotta voin sen huomioida tarkistusten osalta, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että tämä lukuja koskeva kysymys on tietysti moninainen, mutta kun tilintarkastus tuomioistuin muuttaa lukuja ja ne ovat meille hyväksi, niin sitten käytämme niitä. Ingeborg pitää nyt muistaa, että me käy, meidän on käytettävä näitä lukuja aina riippumattomasti, ei silloin kun ne ovat meille hyviä, niin sitten eh, suhtaudutaan yhdellä tavalla ja toisella tavalla, jos ne ovat kielteisiä meidän kannaltamme. Kyllä tässä on tämä yli 300, mutta sanotte, että tämä on loppu tulos sen jälkeen, kun tiettyjä vastauksia on annettu, ja tämä tehtiin täällä selväksi, ja tämä hyväksyttiin. Sinähän olit vastuussa Olaf-asioista. Toinen asia sitten se, pidämmekö johtajista vai emme mutta toinen asia sitten Olafin työ. Siellä tehdään uudistuksia. Nyt on lainsäädännöllisiä uudistuksia, joilla on annettava aikaa. Ne ovat periaatteessa myönteisiä. Mutta sitten tämä eh, johtajan lähettämä kirje, jossa syytetään näistä kynnysarvoista ja sitten sanotaan, että näistä ei voi olla tietoa, vaikka tiedetään, että me olemme mm, siirtyneet suorista tuista maatalouskehitystukiin, niin tiesimme, että tässä tulisi lisää ongelmia, no, mutta ei tämä nyt, eh, sitä ei voida käyttää sillä lailla, että pitäisi eh, Olaf tuomita tai Agrin johtajaa. Ei siksi siis Olaf näin sano, vaan tilintarkastustuomioistuin. Ja sitten on muita syitä tässä eh, kuin mitä jäsenvaltiot ovat sanoneet. Eli jos sanotaan, että Olaf ei nyt edes paneudu tähän asiaan, no tässä Rova Hoffman on tämä tehnyt selväksi, että tässä on olemassa jotain näyttöä. Näinhän Olaf yleensä tutkii asioita ja Agri-pääosaston johtajan olisi ollut hyvä tulla tänne selittämään tätä asiaa, eikä vaan lähettää sinulle tätä kirjettä näin ja näin tässä. Olisi kyseessä avoin tiedonanto kaikille meille, jos meidän pitää jokaisen johtajan puheilla käydä. Kyllä minä kokoonnun heidän kanssaan, mutta se, että e, saanko minä tämän kirjeen sitten, e, jossa syytetään Olafia sellaista asioista, jotka kuuluvat Agrille, mistä olisi hyvä, että tällaiset agribasaston kirjeet toimitettaisiin kaikille valikunnan jäsenille. Näin voisimme keskustella asiasta eh, paremmin, kun tuntisimme sisällön. Minusta olisi hyvä, Ingeborg, jos voisit tässä huomioida kaikki muut, en, et välttämättä minua, minut voit jättää viimeiseksi, mutta ainakin kaikki muut koordinaattorit pitäisi huomioida, niin että kaikilla olisi kädessään nämä kirjeet ja näin sitten e, tämä vaikuttaa mielipiteisesi Olafista ja jos ajattelen, että minä en ole edes näitä, e, tätä kirjettä nähnyt, mutta vaikuttaa siltä, että hän syyttää nyt muita sellaista asioista, joista hän itse on vastuussa. Eli olisi hyvä, jos näkisimme tämän kirjeen ja näin sitten voisimme jatkaa keskustelua. Kiitos. Kiitos, hyvät edustajat. Eli 25. päivä kello 12 tähän mennessä on jätettävä tarkistukset. Ja lopuksi sanon myös, että seuraava kokous on 20. helmikuuta kello 9. Tämä on yhteisistunto live-valiokunnan kanssa ja sitten 10-12.30 me jatkamme työtämme. Kiitos oikein paljon.